Bonjour, je vous remercie de prendre place. Hyvää huomenta kaikille. Pyydän, että asetutte paikoillenne. Ja toivotan teidät nyt kesätauon jälkeisen ensimmäisen kokouksen ja tervetulleeksi. Toivottavasti olette nyt kaikki hyvissä voimissa ja ennen kuin siirrymme esityslistaan Haluaisin kiinnittää huomionne hurrikaaniin, joka on hirvittävän hävittävä ja iski Karibian meren saarille tänä aamuna ja erityisesti San Barthélemylle ja San Martinille, jotka ovat eurooppalaisia saaria. San Barthélemy ja San Martin ovat tuhoutuneet. San Martinilla on yli 95 prosenttia sekä Ranskan että Hollannin alueesta tuhoutunut. Nämä ovat vuosien ja vuosien sijoituksia maihin, jotka ovat nyt tuhoutuneet satamia, lentokenttiä, erilaista viestintäinfrastruktuuria, turismiinfrastruktuuria. Kaikki on nyt tuhoutunut ja tämän lisäksi luonnollisesti meillä on inhimillinen kärsimys, joka on traagista. Tästä syystä olen varma, että te kaikki olette solidaarisia meidän kanssamme ja ilmaisette meidän lohdun sanamme, kaikkein solidaarisimmat viestimme Euroopan kansoilta laajasti koko Karibian alueen väestölle, joka ei ole tästä Irma-hurrikaanista tuhoisasta kuolettavasta sellaisesta vielä päässyt eroon ja vetoan nyt puheenjohtajia Junkerin, Kornakretun ja puheenjohtaja Mimitsan, jotta me harkitsisimme kaikkien mahdollisten solidaarisuusvälineiden käyttöä näiden maiden osalta. Tiedämme, että kollegamme Lambert saisi myöskin käyttää puheenvuoron. Annan hänelle nyt mahdollisuuden siihen. Olkaa hyvä. Voorzitter, dank Puheenjohtaja, kiitos ihan samassa hengessä kuin mitä te puhuitte, niin olisi hyvä tässä kokouksessa välittömästi käsitellä tätä asiaa. Nämä ovat alueita, joissa on useammin näitä hurrikaaneja, mutta Irma on nyt todella tuhoavalla tavalla jyrännyt saarten ylitse ja on nyt matkalla Yhdysvaltoihin. Minä haluaisin esittää kysymyksen jo, josko sihteeristö voisi vielä tänään saada äh, tällaisen äh, äh, tiedon siitä, mikä eri saarten status on ja mitä erilaisia välineitä me voimme käyttää. Ja jos me lähdemme nyt kommunikoimaan tästä, niin on erittäin hyvä, että me käytämme oikeaa ja hyvää välinettä saarta kohden, koska ei, kaikki alat eivät ole samanlaisia ja tärkeää, että komission, tässä komission jäsenet ovat mukana. Ja jos te saisitte tällaisen nyt koottua, niin sitten me voisimme tämän kokouksen päätyttyä tai lopuksi miettiä, mikä on seuraava askel, kuinka menemme eteenpäin. Merci, euh, Louis. Kiitoksia. Louis Joseph, ole hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät kollegat. Hyvät kollegat, minä edustan tätä aluetta Euroopan parlamentissa ja olen hyvin liikuttunut kaikkien näiden sanojen vuoksi, niiden sanojen, joita nyt näiden alueiden kärsineille ihmisille on suunnattu. Valitettavasti tämä saattaa vielä jatkua, mutta äm, Samartanin saari on yli 95 prosenttisesti tuhoutunut. Vaikea kuvitella, mitä tämä vastaa. Tuuli kulkee yli 300 km sekunnissa. Vuonna 1995 Ygun äh, hurrikaani iski, kun lentokentällä oli ähm, lentokone kiitoradalla ja 280 kilometrin sekuntivauhtia iski tuo tuuli tullaan lentokoneeseen ja tuo lentokone siirtyi 30 metriä. Tämä antaa esimerkin siitä, mikä tilanne on. Vetoan nyt eurooppalaisten kollegoiden solidaarisuuteen, että voimme kohtata nämä haasteet. Nyt meillä on kaksi saarta, jotka ovat mahtavia saaria, mutta ne on täysin tuhoutuneet ja meidän pitäisi auttaa, jotta ihmiset, jotka nuolla saarella elävät, voisivat nyt jatkaa elämänsä hyvissä olosuhteissa. Kiitoksia. Kiitoksia. Me tarkastelemme esityslistaamme ja meillä on nyt pieni muutos esityslistaan. Jufrida ja Kotsolino esittelijöiden hyväksynnällä ehdotan, että heidän mietintöään, Giovanna Consolinon tarkastelemme. Tuskin tässä ei ole mitään vastalauseita, että kohdan kahdeksan käsittelemme ennen kohtaa seitsemän sitten. 19-20. kesäkuuta, 29. kesäkuuta, 12. 13. heinäkuuta kokouspöytäkirjat ovat saatavilla verkkovälitteisesti ellei mitään huomautuksia ilmene, ne katsotaan hyväksytyiksi. Ne voimme myöskin uskoakseni nyt hyväksyä Regi-valiokunnan vuoden 2018 kokouskalenterin. Se on meille välitetty. Te tiedätte, että 20 valiokuntakokouksen suunnittelu on hyvin suuri työ ja me uskoaksemme löysimme nyt parhaan mahdollisen äh, muodon yksi kokous kuukautta kohti, paitsi elokuussa, ja meillä ei ole torstailtapäivisin kokouksia, jotta kaikki voisivat turvautua kaikkiin parhaimpiin äh, mahdollisuuksiin matkustaa. Tämän jälkeen me siirrymme äänestyksiin äänestysjakso. Euroopan unionin yleinen talousarvio varanhoito vuodeksi 2018, kaikki pääluokat. Onko kaikilla nyt äänestyskortti? Ehdotan, että me aloitamme äänestykset. Kompromis 1 kompromissiin tarkistus yksin puolesta vastaan tyhjää. Kompromissi on hyväksytty. Siirrymme nyt seuraavaksi suoraan tarkistukseen numero kuusi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi numero kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi viisi puolesta vastaan tyhjää. Ehdotan, että tarkistamme tämän. Le vote est ouvert. Äänestys on alkanut, äänestys päättyy. Rejeté hylätty. Nous allons à euh, l'amendement 19. Tarkistus 19 puolesta vastaan tyhjää. Sorry. Bon. On... Amendement 19. Qui est pour? Tarkistus 19. Ei, puheenjohtaja korjaa tarkistus 20 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Ehdotamme, että tarkistamme myöskin tämän. Le vote est ouvert. Le vote est clos. Äänestys päättyy. Laajasti hylätty. Amendement 21. Tarkistus 21 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 26 puolesta vastaan tyhjää. Uskoakseni tämä oli hyväksytty. Voimme ehkä tarkistaa vielä, mutta uskoakseni se oli hyväksytty. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Näinhän minä ajattelinkin. Amendement 27. Tarkistus 27 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 33 tarkistuspuolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Tarkistus 34 puolesta vastaan tyhjää. Ehdotan, että tarkistamme. Tarkistus 34 äänestys alkaa. Le vote est clos. Äänestys päättyy. Il n'est pas adopté. Tämä hylättiin. Tarkistus 35 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 36 puolesta. Vastaan tyhjää. Uskoakseni tämä oli hyväksytty. Tarkistamme vielä kuitenkin. Äänestys alkaa. Le vote Äänestys päättyy. Il est adopté largement. Hyväksytty suurella enemmistöllä. Ja sitten loppuäänestys. 37. Qui est... 37 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Ja loppuäänestys sähköisesti. Äänestys alkaa. Le vote est clos. Äänestys päättyy. Ja meidän rakkaan puheenjohtajamme mietintö on nyt suurella enemmistöllä hyväksytty. Onnittelut hänellä. Du rapport de notre... Ja nyt siirrymme näistä äänestyksistä Vars Karsenin kollegamme mietintöön. Onko hän paikalla? Il n'est pas présent. Mais nous pas... Hän ei taida olla paikalla, mutta joka tapauksessa siirrymme äänestämään tarkistus yksi puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus yksi kappale yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kappale yksi tarkistus yksi b puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. MC2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 33 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 52 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 57 puolesta vastaan tyhjää. Ehdotan, että tarkistamme tämän. Äänestys alkaa. Le vote est ouvert. Le vote est clos. Hylätty. Tarkistus hylätty. Amendement 58. Qui pour? 58 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Ehdotan, että tarkistamme tämän. Äänestys alkaa. Tarkistus on hyväksytty. 59 puolesta vastaan tyhjää. Ehdotan, että myöskin tarkistuksen 59 tarkistamme. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus kahdeksan puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 77 tarkistuspuolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nous passons au vote final par... Ja sitten siirrymme loppuäänestykseen nimenhuutoäänestyksenä. Le vote est clos. Äänestys päättyy. Hyväksytty suurella enemmistöllä. Onnittelut kollegallemme edustaja Valgarselille. Bien. Notre collègue Jofrida <clears throat> et... Kollegamme Jufrida saapui paikalle. Tervehdimme häntä ja siirrymme seuraavaksi hänen mietintönsä tarkasteluun. Kuten tarkoitus kyseessä on alhainen, alhaisen tulotason ja kasvun alueiden kilpailukyky, vähemmän kehittyneet alueet. Tämä on ensimmäinen tarkastelu tähän mietintöön liittyen valiokunnassamme, mutta sitä vastoin tämähän ei ole ensimmäinen kerta, kuten tiedätte, että valiokuntamme on kiinnostunut näistä kysymyksistä. Ja tässä meidän pitäisi pohtia sitä, kuinka voisimme kohesiopolitiikan tehokkuutta parantaa tietyllä Euroopan unionin alueella. Ja tämä on kysymys, joka on kohesiopolitiikan ydintä. Pyydän, että ne kollegat, jotka eivät tähän keskusteluun halua osallistua, poistuisivat nopeasti salista niin, että kollegamme Jurida voisi rauhallisissa olosuhteissa esitellä mietintönsä. Tämän jälkeen varjoesittelijät saavat puheenvuoron. Olkaa hyvä. Grazie. Buongiorno. Qualche piccola riflessione. Paljon kiitoksia ja hyvää päivää. Muutama ajatus ennen kuin aloitamme tämän mielipiteen vaihdon. Kuten todettua, näitä kysymyksiä olemme jo laajalti käsitelleet aikaisemminkin ja tämä on pyydetty määrittelemään yksityiskohtaisemmin tiettyjä ulottuvuuksia. Kuten tiedätte, komissio julkaisi vähemmän kehittyneitä alueita koskevan kertomuksen. Siellä on seitsemän eri jäsenvaltioiden aluetta. Ne on jaettu kahteen. Meillä on alhaisen kasvun alueita siellä on Euroopan unionin BKTL keskiarvoa vastaavia alueita, mutta ne eivät kasva Italiassa, Espanjassa, Kreikassa ja Portugalissa. Tämän lisäksi me olemme erotelleet osan alueita, jotka äh, ovat alhaisen tulotason ähm, alueita. Siellä on hyvin matala BKT yhä, mutta kasvua todellakin positiivisista alueilla silti tapahtuu. Nämä ovat paljon vähemmän kehittyneitä äh, alueita. Nämä vähäisen kasvun, kun vähäisen kasvun alueet ja täällä kuitenkin politiikka on tuottanut hedelmää. Esimerkiksi tässä viitataan eh, Bulgarian, Unkarin, Puolan ja Romanin kaltaisen Itä-Euroopan maihin. Eh, teksti tuo esiin tiettyjä avainkysymyksiä, jotka ovat hyvin tärkeitä, jotka ansaitsevat eh, lähempää pohdiskelua, ja me tulemme niitä kehittämään tämän työn kuluessa. Ensinnäkin koulutus on äärimmäisen tärkeä kysymys ja tämän lisäksi työ on toistuva kysymys, joka luonnollisesti liittyy moniin haastaviin seikkoihin. Komissio on tuonut esiin, että jos työmarkkinat ovat jäykät, sopimiseen pitäisi äh, puuttua. Ja tämä liittyy myöskin kysymykseen minimipalkasta. Tässä yhteydessä on myöskin kritisoitu hyvin vahvasti sitä, että työmarkkinat on purettu erilaisiin pätkätöihin tai projektitöihin. Kasvua ei tapahdu tai yrityksiä ei rohkaista. On totta, että jo tässä nimessä meidän on tullut kohesiopolitiikan ja muun Euroopan unionin politiikan välillä valita. Minä halusin keskittyä pohdintaan näistä kysymyksistä. Se olisi mielestäni hyväksi mietinnön rakentamiseksi. Komissio on sitä mieltä, että julkinen velka on suuri kasvun jarru ja uhkaa kohesiopolitiikkaa tässä. Komissio siis vetää suoran yhteyden kohesiopolitiikan ja julkisen velan välille ja on sitä mieltä, että julkinen val- velka itse asiassa uhkaa kapasiteettia tukea tulojen kasvua ja luoda kasvua. Ja on totta, että julkiset investoinnit näillä alueilla ovat pienempiä ja myöhästymisiä tapahtuu resurssien käytössä. Tämä liittyy investointien puutteeseen, mutta äh, komission kertomuksesta puuttuu eräs elementti, joka on erittäin tärkeä. Se vaikuttaa alueiden ja paikallisten alueiden mahdollisuuteen investoida. Investoinnit politiikasta vaikuttavat äh, ratkaisevalla tavalla. Ja tämä on hyvin tärkeää, sillä tällä tavoin kohesiopolitiikka luo kasvua ja työllisyyttä. Ja monta kertaa olemme tämän jo todenneetkin aikaisemmin. Yhteisö äh, rahoitus luo vakautta. Toinen seikka liittyy äh, makrotaloudelliseen ehdollisuuteen ei ole nyt mahdollista eikä hyödyksi tiedät erittäin hyvin äh, käydä läpi äh, lähihistoriaa tämän parlamentin osalta, mutta ähm, Espanjan ja Portugalin tilanne on osoittanut, kuinka tarpeen on äh, kohesiopolitiikan ja makrotaloudellisen ehdollisuuden välin tehdä yhteys, tämä ehdollisuus on jotakin, mitä meidän täytyy pohtia, jotta voisin välttää riskit, jotka liittyvät investointeihin suurten rakenneongelmien alueilla ennen makrotaloudellisia ehtoja ja muuta ehdollisuutta. Meidän pitäisikin siis tarkastella yhdessä eurooppalaisten perusperiaatteiden mukaan tilannetta. Euroopan unionin kohesiopolitiikka ja muukin politiikka vaikuttaa talouteen tästä leipäilystäkään ja kohesiopolitiikka on parametri, joka täytyy ottaa huomioon. Meillä on kuitenkin rakentavaa näkökulmaa. Meidän täytyy löytää ähm, kimmokkeja. Tässä äh, kolmas seikka on komission tekemä yhteys ähm, eurooppalaisen talouden ohjausjakson maakohtaisten suositusten ja mm, kohesiopolitiikan välille. Mielestäni vaikuttaa kuitenkin siltä, että kohesiopolitiikka ei saa muuttua ähm, talouden ohjausjakson jonkinlaiseksi äh, työjuhdaksi. Meidän täytyy luoda politiikkaa, joka tukee kestävyyttä, erityisesti matalan kasvun alueella. Suositusten täytyisi olla monivuotuisia ja niiden tulisi liittyä todelliseen tarkasteluun alueiden tasolla ja me lopuksi komission kertomuksen luettuamme voimme kuvitella kaksi kuviota. Ensinnäkin resurssien keskittyminen ja investointi hyvin tiukasti eurooppalaisen talouden ohjausjakson mallin mukaisesti ja makrotalouden ehdollisuuden mallin mukaisesti. Tämä skenaario näkee kohesiopolitiikan talouspolitiikan välineenä. Toinen mahdollisuus sen sijaan olisi se, että kohesiopolitiikka olisi tulevaisuudessakin Euroopan unionin prioriteettialaa ja varmistaisi resurssit, jotka riittävät myöskin tulevalla ohjelmakaudella. Investointien tulisi keskittyä keskittyä vähemmän kehittyneisiin alueisiin, jotka ovat myöhässä, ja tarkoituksena olisi vähentää eroja Euroopan unionin väestön välillä ja kestävällä ja mukana tavalla toimia. Luonnollisesti meidän täytyy pohtia sitä, millä tavalla voimme taata parhaalla tavalla tulokset ei ylhäältä alas, vaan yhteistyö merkeissä. Euroopan unionin politiikan täytyy aina tapahtua myöskin alueiden kanssa. Tämä on tämä jälkimmäinen se skenaario, joka minua miellyttäisi enemmän. Kiitän jo etukäteen teidän pohdinnoistanne ja kommenteistanne. Merci beaucoup. Paljon kiitoksia. Uskoakseni tässä on hyvin mielenkiintoinen elementti nimittäin se, että mitään itsestäänselvää yhteyttä ei ole kasvun tason ja kehityksen välillä. Meillä voi olla alueita, joilla on korkea kasvu, mutta jotka silti ovat kehityksessään jäljessä, niillä on vaikeuksia synnyttää työpaikkoja. Välillä näemme myöskin alueita, joilla kasvu on matalaa, mutta ne ovat yleisesti ottaen melkoisen vauraita. Kohesiopolitiikan tavoite on luonnollisesti se, että me etenemme kohti kasvua ja työpaikkojen syntymistä. Nyt annamme varjoesittäjille puheenvuoron EPPn puolesta kollegamme Fernando Ross. Eh, Kiitos puheenjohtaja. Kiitos esittelijälle tästä aloite, oma aloite mietinnöstä. Eli haluaisin sanoa, että pidän hyvänä aloitetta Rohon Rova Kretsu muutama vuosi sitten ryhtyi, jonka puitteissa tehtiin pilottihankkeita Romaniassa ja Puolassa. Kysymys on strategiasta, poliittisesta strategiasta, joka näin, jota kehitellään näillä alueilla. Kysymys on kahdesta suuresta ryhmästä alueilla, jotka ovat jäljessä kehityksellisesti idässä ja etelässä, jo, siis alueita, joilla kasvua on vähän. Komission työasiakirja esiteltiin huhtikuussa ja se oli hyvä väline, hyvä toimintatapa, koska siinä esitetään diagnoosi, joka on hyvin kattava, yhteen kokoava ja osoitetaan teitä eteenpäin, miten nämä alueet voisivat kehittyä ja kasvaa. Mutta olennainen kysymys, nimittäin osallisuus, joka kunnilla ja autonomisilla alueilla on, olisi vielä merkittävämpi, sillä olisi suurempi vaikutus. Ja tämä on asia, jota me olemme toistuvasti todenneet tässä valiokunnassa. On myös otettava huomioon se, että jokainen alue on sellainen, että sillä on oma kasvu- ja kehitysstrategiansa. Sen lisäksi on todettava, että ottava huomioon myöskin erityiset piirteet, joita kullakin alueella on. Ja on tehtävä yksittäisiä päätöksiä alueilla, mikä on paras tapa. Ja esimerkiksi henkilöresursseja täytyy vahvistaa ja ottaa käyttöön enemmän ja me tarvitsemme tasapainoisemmat taloudelliset puitteet. Sitten kolmas kommentti. Mehän olemme aina viitaneet siihen näkökantaan, että poliittisten päätöntekijöiden täytyy pystyä tutustumaan ajankohtaisiin, laadullisesti hyviin tietoihin, jotka on järjestetty systemaattisesti ja tämä on asia, jonka myöskin halusin ottaa tässä esille. Mutta muuten minä voin vain onnitella esittelijää. Alueet, joissa on vähäistä kasvua, minä itse tulen sellaiselta alueelta, olen ollut eri kunnissa kunnanjohtajanakin useampaan otteeseen. Ja täytyy olla hyvin suunniteltua kehitysstrategiaa myöskin maaseutukunnissa, kaupungeissa kehityksen rakenteet ovat toisenlaisia, ja tässä asiakirjassakin viitataan siihen. Minä haluaisin lainata puhetta, jota pidin jonkin aika sitten, nimittäin alueellisten lähestymisen tiellä täytyy koordinoida kahta strategiaa, jotka liittyvät alueelliseen kehitykseen, koska alueellisen kehityksen tavoitteena täytyy olla kestävä kehitys ennen kaikkea myöskin keskisuurten kaupunkien osalta ja myöskin alueiden ja kuntien osalta. On otettava huomioon erilaiset prioriteetit, joita on asetettu, mutta on myös kehitettävä erityistä politiikkaa, joka tähtää siihen, että harvaan asutut alueet myöskin kehittyvät. Niin. Jos tätä nyt ei erityisesti mainittu, niin sanoisin nyt kuitenkin, että tässä mietinnössä joka tapauksessa tartutaan hyvin erityisiin ongelmiin ja on hyvä, että on olemassa poliittisia ja hallinnollisia edellytyksiä, jotka vaikuttavat myönteisesti alueiden kehitykseen. Tämä asiakirja on minusta erittäin hyödyllinen ajatellen kohesiopolitiikan tulevaisuutta, ajatellen myöskin tulevaisuutta erinäistä poliittisista toimenpiteistä tässä yhteydessä. Kiitos. Merci, cher collègue. Kiitoksia, hyvä kollega. SND-ryhmän puolesta. Kiitos puheenjohtaja. Minä tuen esittelijä kaikessa, mitä hän sanoi, mutta minulla on kuitenkin yksi kysymys vielä, koska onhan eri eroavaisuuksia alueiden kesken, niiden alueiden, jolla, jolla kehitys on jäljessä. Mutta komis, oletteko te yhdessä komission kanssa miettineet sitä, mitä me voisimme tehdä niin, että alueet, jotka jo vuosia ovat saaneet korkeita tukia Euroopan aluepolitiikan välineen kautta, eivät kuitenkaan ole onnistuneet pääsemään selkeästi eteenpäin. Ja että me voisimme kohesiopolitiikalla, me voisimme heitä auttaa. Sanon tämän nyt esimerkiksi. esimerkiksi. Mehän kävimme Sisiliassa valiokuntavierailulla ja vuosikymmeniä se on saanut kaikkein eniten tukea – ja siitä huolimatta se ei todellakin onnistu pääsemään, saamaan tätä tällaista tönäystä selkään ja pääsemään eteenpäin. Joten ehkä meillä pitäisi olla jonkinlainen erityisohjelma sinne tai jonkinnäköistä intensiivisempää yhteistyötä alueiden kanssa niin, että me voisimme olla avuksi, kun kehitellään kehitysstrategioita tietyille alueille. Minä olisin todella tyytyväinen, jos me voisimme löytää tähän ratkaisuja ja esimerkiksi tässä mietinnössä. Haluaisin sellaisen vastauksen, jolla voimme auttaa alueita, eikä niin, että joku pöliä sanoo, että ei, ei, kun ei anneta rahaa sinne enää ollenkaan. Eli sen vuoksi minua ilahduttaisi, että me löytäisimme jonkinnäköisen keinon tehdä tässä mietinnössä selkeäksi se, että miten me voisimme tukea kohesiopolitiikkamme kautta paremmin näitä alueita. Merci pour le groupe ECR. Eh, kiitoksia ECR-ryhmän puolesta. Edustaja Tomacic ei ole paikalla. Eh, edustaja Wintenberg alle. Kiitos puheenjohtaja. Haluan kiittää komissiota tästä työasiakirjasta, koska tässä painotetaan hyvin tärkeitä viestejä, joita minäkin viimeisen kolmen vuoden aikana usein olen esittänyt. Yksi näistä tärkeistä viesteistä on se, että meidän täytyy saada kasvua ja parannusta niille alueille, jossa on pientä kasvua vain ja huonot tulot. Ja meidän täytyy todellakin panostaa rakenteellisiin muutoksiin siellä. Ja kun tässä kuuntelin edustaja Kreeliä, joka sanoi, että pitäisi katsoa, mitä voidaan tehdä, niin minusta ihan yhtä ää, tärkeä vastaus on tämä ää, rakenne, alueellinen rakenneohjelma, koska ää, tässä ohjelmassa ää, annetaan tukea ja haluaisin, että komissio ottaisi tai kertoisi meille tarkemmin, miten näitä investointeja käytetään ja mitä kautta miten niiden kautta on saatu aikaan parannuksia näillä alueilla. Hyvin tärkeää on myös työmarkkinoiden uudistaminen. Kaikki nämä äh, taulukot, joita tässä äh, on esitetty, äh, osoittavat, että työmarkkinauudistukset ovat välttämättömiä. Ja herra puheenjohtaja, teidän oma kotimaanne Ranska on tätä jo tekemässä ja toivon mukaan muut sitä mallia vaikkakaan eh, teidän alueenne välttämättä ei ole tällainen pienen kasvun alue. Kun kuuntelin esittelijää, niin vaikuttaa siltä, että meidän täytyy myös katsoa meidän omaa poliittista totuuttamme. Tämä on työasiakirja, josta käy hyvin selkeästi, että kysymys on makrotaloudellisesta politiikasta, joka on erittäin tärkeä, jotta me saamme vaikutuksia tekemillemme investoinneille. Ja komissiokin ihan oikeutetusti sanoo, että pitää olla selkeämpi linkki, äh, yhteys eurooppalaisen ohjausjakson kanssa. Ja kuten komissio hyvin selkeästi sanoo tässä asiakirjassa, niin me tarvitsemme myös makrotaloudellista äh, sitoutumista. Ja meidän täytyy toki noudattaa omaa äh, poliittista näkemystämme, mutta sitoa siihen tämä poli- komission äh, poliittinen asiakirja. Joten tämä makrotaloudellinen ehdollisuus on tärkeää. Ja koska kaikkein tärkeintä on nyt tässä huomioida se, että investoinnithan tehdään siltä pohjalta, että investointien täytyy myös olla tuottavia näillä alueilla. Sitten vielä lopuksi minusta tässä kiinnittää huomiota myös siihen, miten tärkeää on, jos me haemme kasvua alueilla, että me panostaisimme tällaisiin älykkäisiin erikoistumisstrategioihin. Mutta samanaikaisesti meidän täytyy investoida myös työmarkkinoiden ihmisten taitoja ja pätevyyksien parantamiseen ja infrastruktuurin parantamiseen. Ja haluaisin sen vuoksi, että 2020 jälkeen jatkamme kohesion rahaston parissa niin, että nämä rahat tavallaan korva merkitään esimerkiksi rakenneuudistuksille ja nimenomaan niille alueille, jotka sitä tarvitsevat. Ja sitten vielä lopuksi, sokerina pohjalla, viranomaisten täytyy katsoa ensin itseään peiliin. Näin tässä mietinnössäkin sanotaan. Tässä sanotaan, että täytyy parantaa hallinnollista kapasiteettia, miettiä sillä tavalla, miten esimerkiksi hoidetaan juridiset menettelyt, tarjouskilpailut ja muut. Ja siinä täytyy aloittaa ensin omalta pöydältä. Kiitos. Merci beaucoup. Paljon kiitoksia Guen puolesta. Kollegamme Papadimulis. Kiitos puheenjohtaja. Tässä on kysymys todella tärkeästä asiasta. Kysymys on alueista, jotka ovat kehityksestä jäljessä, joissa tulot ovat alhaiset. Ja kysymys on selkeästä tarpeesta. Meidän on ehdot ehdottomasti vahvistettava nyt jo olemassa olevia Euroopan unionin välineitä ja rahoitusta on vahvistettava, jotta päästään eroon tästä epätasapainosta. Haluan kiittää esittelijä Rova Sufrida, sillä hän on asettanut oikean perustan sille, miten yhdessä voimme pohtia tätä kysymystä. Ja voin sanoa, että haluaisin sanoa alankomaalaiselle kollegalle liberaalista, että hänen hyvänä hollantilaisena tulisi tunnustaa, että esirin välineet, niitä tulisi paremmin saada aikaan sellaisia investointeja, jotka tukevat työllisyyttä, innovaatiota ja tutkimusta alueilla, joilla on alhaisesti alhainen tulotaso ja alhainen, alhainen kasvutaso, sen sijaan, että rakennettaisiin kalliita moottoriteitä Saksaan, Jalankomaihin, niin kuin kerrotaan. On, täytyykö olla niin, että kaikki rahat menevät tähän suuntaan eikä siihen suuntaan, missä olisi todellista tarvetta. Yhden faktan haluan vielä mainita. Virallisten tilastojen mukaan on niin, että tutkimuksen ja kehityksen käytettävät varat Euroopan tasolla siis näistä varoista 78 prosenttia menee Pohjois-Eurooppaan, 11 prosenttia Etelä-Eurooppaan ja vielä vähemmän eh, Itä-Eurooppaan. Ja se merkitsee tietysti aivovuotoa. Kaikki menevät Pohjois-Eurooppaan, mikä lisää yhä enemmän epätasapainoa ja kasvuaste eri, kasvuaste Euroopan eri alueilla eh, eroavat huomattavasti toisistaan. Minä sanon, että on todellakin syytä puhua asioista niiden oikeilla nimillä. Alueet, jotka ovat kehityksessä jääneet jälkeen, ovat eteläisessä Euroopassa, Kreikka ja Italia. Ja näitä alueita on myös itäisessä Euroopassa, Unkarissa ja niin edelleen. Haluammeko jatkaa tähän samaan malliin? Tuleeko tämä jatkumaan niin, että sanotaan vain, että etelässä vaan tuhlataan rahaa, mutta itse asiassa eihän meillä ole mitään rahaa edes tuhlattavana. Jos me sanomme, että haluamme kohesiopolitiikkaa, silloin meidän pitää sitten sanoa, että myöskin vedetään yhtä köyttä. Ja näitä alueita pitää myös tukea. Ne tarvitsevat lisää rahoitusta. Tietenkään ei saa tuhlata. Tietenkin rahojen täytyy päätyä sinne, missä niitä todella käytetään, niin että edistetään työllisyyttä ja luodaan työpaikkoja. Mutta me haluamme myöskin selkeitä sääntöjä, joita voidaan valvoa. Ja samaan aikaan pitää vähentää byrokratiaa koska muuten ei näitä sääntöjä voida panna toimeen niin, että ne toimivat. Meidän pitäisi pyrkiä myöskin tarkastelemaan asioita hiukan objektiivisemmin, eikä vain katsoa asioita oman edun näkökulmasta. Esimerkiksi Kreikka. Egean mm, meren eteläisellä alueella on, on saaret Rodos ja Kos, jotka matkailun ansiosta – ovat sellaisia, että niissä tulotaso on suhteellisesti korkeampi kuin muualla, myöskin verrattuna eräisiin muihin Euroopan unionin alueisiin, mutta samalla alueella on myös sellaisia saaria, joilla tulotaso ja kasvu on hyvin alhaista, ja ne todella tarvitsevat tällaista rakenteellista tukea. Tuomitsemmeko me nämä pienet saaret nyt sitten siihen tilanteeseen, jossa ne pysyvät, että ne pysyvät tällaisena alhaisen tulotason ja kasvun alueina? Kyllä minusta meidän pitää pohtia hyvin tarkkaan sitä, miten me määrittelemme tällaiset alueet, joilla kasvu ja tulotaso on alhaista. Ja meidän valiokuntana tulisi pohtia minusta sitä, että jos me haluamme alue, alueellista kehitystä, miten voidaan edistää investointeja näille alueille, joilla tulo ja kasvu on tulotasoja kasvoi alhaisia. Tämä täytyy tapahtua vaikkapa esirin kautta. Kyllä pitää toimia molempiin suuntiin ja pitää puhua tästä asiasta, koska muuten me emme todellakaan voi puhua aluekehityksestä ja sosiaalisesta kohesiosta. Haluan vielä kerran kiittää esittelijää Jufrida. Minusta hän on tehnyt erinomaista työtä. Ja meidän ryhmämme haluaa harjoittaa teidän kanssanne yhteistyötä. Meidän ryhmämme haluaa, että valiokunnassa vedetään yhtä köyttä, että saamme aikaan enemmän kohesiota alueille. Merci beaucoup, Dimitris. Paljon kiitoksia Dimitris. Seuraavaksi vihreiden puolesta kollegamme Brunis. Ačiū gerbiamas pirmininkė, gerbiami kolegos. Iš tikrųjų, manau. Kiitos, hyvät kollegat. Minusta myös tämä kysymys on erittäin tärkeä ajatellen solidaarisuutta meidän unionissamme. Ja myös siitä, että me yritämme saamaan kilpailukyvyn yhtäläisiksi ja siitähän riippuu myös unionin tulevaisuus. Tällä hetkellä on kohtalaisen suuria eroavaisuuksia eri alueiden välillä. Esimerkiksi tulotasoissa tai BKT. Ja tämä aiheuttaa myös sisäistä muuttoliikettä Euroopan unionin rajojen sisällä. Minusta maksaa paljon enemmän rakentaa uutta infrastruktuuria näille alueille, johon äh, äh, nämä muuttajat muuttavat kuin se, että rakennettaisiin sinne, mistä he lähtevät. Äh, unionissa on kahdeksassa jäsenvaltiossa koko joukko alueita, jossa tuloja, tulotaso ja kehitystaso on matala – eikä meidän tule liioin unohtaa, että on alueita, jotka Euroopan unionin avulla kehittyvät hyvinkin nopeasti. Me haluamme, että näiden alueiden ongelmat saadaan ratkaistua. Komission mm, raportista tai mietinnössä tätä myös painotetaan Ja esimerkiksi ne alueet, joissa on ongelmia, jotka eivät ratkea, voivat toki liittyä myös hallinnollisiin ongelmiin, mutta myös EUn tuen ja avun suunnittelu pitää tehdä paremmalla tavalla, mutta mielestäni kaikkien alueiden ja jäsenvaltioiden. Täytyy huomioida, että tässä on ihan erityisiä haasteita. Tässä komission asiakirjassa analysoidaan myös ongelmien alkusyitä ja viitataan siihen, että on olemassa selkeitä aukkoja esimerkiksi koulutuksen alalla Tämä pieni analyysi on minusta askel kohti oikeaa suuntaan ja meidän tulisikin pyytää komissiota laatimaan vielä laajempi ja kattavampi arvio näistä mahdollisuuksista ja myös uhista. Ja tämän arvio pitäisi sitten ajantasaistaa säännöllisesti komission toimesta. Ei tulisi myöskään unohtaa, että kilpailukyky ei riipu vain Euroopan unionin tuesta, vaan myös eri oikeusperustoista ja eri lainsäädännöstä, mitä jäsenvaltioissa on. Meidän tulisi myös pohtia sitä, mitä syitä tietyillä mailla on siihen, että ne eivät ole tehneet esimerkiksi kaikkia niitä toimenpiteitä, mitä muut maat ovat jo tehneet ja mistä tämä johtuu. Lopuksi haluaisin viitata myös tämän, siihen, mitä äh, komission asiakirjassa ei sanota, mutta haluaisin, että se mainitaan Euroopan parlamentin mietinnössä. Nimittäin nämä kehitykseen liittyvät erot eri alueiden kesken tietyn jäsenvaltion sisällä. Tilast, ne tilastotiedot, joita meillä tällä hetkellä on käytettävissä, heijastelevat äh, huonohkosti näitä eroja. Ja sen vuoksi haluaisin, että EU ei unohda tätä ongelmaa. On tiettyjä jäsenvaltioita, jotka ovat yksi alue, jotka lasketaan yhdeksi alueeksi, vaikkakin sisäpolitiikassa on jako eri alueisiin. Tätä ei saa unohtaa. Pour le groupe FD. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia esittelijälle. Kyllä, me keskustelimme tänään äm, jäljessä olevista alueista ja tämä pohjaa komission kertomukseen koskien näitä alueita. On selvää, että 47 aluetta äm, Italiassa, Kreikassa, Espanjassa, Portugalissa, Romaniassa, Bulgariassa ja Puolassa ovat äh, alhaisen tulotason tai alhaisen kasvun alueita. Nämä ovat äh, lähestulkoon kaikki Itä-Euroopassa. Nämä alhaisen tulotason alueet, kun taas vähemmän kehittyneet ovat Italiassa, Kreikassa, Portugalissa ja Espanjassa, siis Etelä-Euroopassa. Komissio on analysoinut nykytilannetta ja pyrkinyt tunnistamaan toimia, joilla voitaisiin tukea alueellisella tasolla eurooppalaisten rahastojen myötä näiden alueen kehitystä. On perusteltua todeta, että vastauksia on vaikea saada. Olemme samaa mieltä siinä, että komissio on viisi syytä tunnistanut viiden, äh, anteeksi, kymmenen vuoden äh, talouskriisi äh, ja makrotaloudelliset sekä jotka ehtoimet uhkaavat kohesiopolitiikkaa, hyvin matala korkotaso, tutkimus- ja kehitysjärjestelmät, jotka ovat vähän kehittyneitä ja myöskin hallinnollinen ja viranomaiskapasiteetti, joka on erityisen puutteellista ja ähm, erityisesti ähm, nuoret, erityisesti koulutustut nuoret äh, kärsivät. Äh, tämä aiheuttaa suurta väestökattoa, joka on huolestuttavaa, ja myöskin julkiset ja yksityiset investoinnit äh, ovat puutteellisia. Me olemme samaa mieltä ratkaisuista, jotka liittyvät ähm, älykkään erikoistumisen strategiaan, infrastruktuurivajeen kattamiseen tiettyjen alueiden kohdalla ja koulutusvälineiden kohdalla myös olemme samaa mieltä. Tässä yhteydessä voimme tukea inhimillistä kapasiteettia, jota meillä on käytössämme ja lopultakin Euroopan komissio lankeaa aina samaan virheeseen. Sen jälkeen haluaa vahvistaa kohesiopolitiikan ja Euroopan talouden ohjausjakson ja rakennemuutosten välistä yhteyttä erityisesti työmarkkinoilla näiden kolmen vuoden aikana. Me olemme kymmeniä kertoja käyneet tätä samaa keskustelua ja suoraan sanottuna tämä on mielestäni pelleilyä Espanjaa ja Portugalia, kun tarkastelemme, meidän pitäisi artiklan 23 mukaisesti tai muiden artiklojen tilannetta vain pahentavia menettelyjä välttää. Tässä etelä apulia Etelä-Italiaa. Etelä-Italiassahan meillä on 18 sivua Etelä-Italiasta kertomuksessa ja minun maassani 27 prosenttia julkisista investoinnista ovat hävinneet tarkastelukaudella, lähestulkoon 4 prosenttia myöskin BKT, tämä on enemmän kuin muualla Italiassa. Jos me nyt BKTllä haluamme käyttää vertailulukuna, me, me mutta tämähän koskee kaikkia jäljessä olevia 28 jäsenmaan alueita. Me olemme saaneet kohesiopolitiikasta miljoonaa euroja tuki rahoitusta. Mutta tämä on kuitenkin mennyt vain hallitsevalle poliittiselle ja hallinnolliselle luokalle kaikilla alueellisella paikallisilla tasoilla. Ne ovat osoittautuneet epäpäteviksi myöskin. Ja Euroopan parlamentissa, kun keskustelemme Euroopasta, olemme luoneet esimerkiksi alijäämän suhteen sääntöjä, jotka ovat hyödyttömiä ja tuottavat tulosta, jota me toivo. Ähm, komissio pahoittelee investointivajetta miksi tässä yhteydessä kansallisiin äh, yhteisrahoituslaskelmiin äh, äh, tai sitten vakaus- ja kasvusopimuksen lasku menettelyn ei puututa. Tämän kaltaiset äm, viestit olivat kansalaisille hyödyksi 2020 jälkeisellä ajalla, eivätkä mitkään nämä sanktiot. Etelässä ja Etelä-Euroopassa meillä on hallinnollista puutetta ja korruptioongelmia. Näin. Meidän pitäisi Araknin kaltaisia korruption vastaisia välineitä tukea ja meidän pitäisi yksinkertaistaa toimintaa. Meillä pitäisi olla äm, hallinnon tarkistusten ja valvonnan välillä täydellistä riippumattomuutta. Ja nämä olivat minun kommentit äh, kollega Jufridan mietintöön. Kiitoksia. Merci beaucoup. Kiitoksia. Meillä on vielä noin kahdeksan puheenvuoropyyntöä ja sen jälkeen kuulemme komissiota ja äh, kuulemme esittelijämme. Pyydän, että te nyt puhuistekin siis tiiviisti. Edustaja Jolo. Merci. Äh. Kiitoksia puheenjohtaja. Muutama sananen aivan aluksi Haluaisin kiittää esittelijää hänen äh, mietinnöstään ja haluaisin kiittää myöskin tästä kertomuksesta komissiota. Tämä on hyvä kertomus. Ähm, pahoittelen sitä, että näitä äärimmäisen syrjäisiä alueita ei kuitenkaan kertomuksessa komissio ole käsitellyt, vaikka siihenkin olisi tarvetta. Haluaisin todeta pari asiaa, jotka ovat tärkeitä mielestäni muiden joukossa tässä mietinnössä. Ensinnäkin se ala, joka on erikoistumiselle tässä annettu. On hyvin tärkeää, että tällainen erikoistuminen on jotakin, mihin me keskitymme. Usein me puhumme siitä, kuinka monimutkaista kohesiopolitiikka on, ja monimutkaisuushan liittyy tässä yhteydessä suuresti epäilemättä ähm, toimien yksipuolisuuteen, oli kyseessä sitten alueet tai eivät, ja tässä Komission kertomuksessa nimenomaan pitäisi tällaisen erittelyn hengessä edetä alueiden tasolla eikä jäsenmaan tasolla. Tiedämme, että jäsenmaan sisällä saattaa olla valtavia alueellisia eroja. Esimerkiksi Ranskassa luonnollisesti meillä on suuria eroja Ile-de-Francein tai Majotin välillä vaikkapa. Ja tällaiset erot ovat jotakin, mitä täytyy ottaa huomioon tulevan kohesiopolitiikan ydintä muotoillessa. Ja sitten toinen asia, jonka haluaisin mainita, usein me puhumme tästä ähm, kohesiopolitiikan indikaattoriväittelystä ja komission kertomuksessa näemme, että tiettyjä elementtejä on otettu mukaan dynaamisuus, kehityskulut. Tässä ei ole vain lueteltu tilastotietoja ja meidän pitäisi ottaa myöskin tämä ulottuvuus huomioon. Ja sitten lopultakin on tärkeää alueiden väliset erot mainita mietinnössä. Tässä on siis mahdollisia pohdintoja, jotka voisivat olla hyödyksi, kun tulevaa kohesiopolitiikkaa lähdemme muotoilemaan. Paljon kiitoksia näistä hyvin mielenkiintoisista huomioista. Nyt on antaisin Berenskille kollegallemme puheenvuoron. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja koska Bulgariassa on luonnollisesti alueita ja osa niistä onkin osa tästä, tätä komission työtä ja sen vuoksi minä nyt jatkaisinkin bulgariaksi. Hyvät kollegat, minusta tässä on tavallaan aliarvioitu tämän ongelman spesifisyyttä nimenomaan Itä-Euroopan alueilla, alueita, jotka ovat jälkijunassa. Se liittyy siihen, että nämä alueet on ne, niissä on purettu teollisuutta. Aikaisemmin siellä oli hyvin laajoja rakenteita ja yrityksiä ja siellä oli aktiivista vientiä, kemian teollisuus, konerakennus, elintarviketeollisuus. Ja ne loivat työllisyyttä tuhansille ihmisille. Kun taloudellinen ja sosiaalinen järjestelmä muuttui, nämä alueet romahtivat. Ja siksi, siksi minusta meidän tulisi kiinnittää erityistä huomiota perustamissopimuksen tekstiin, jossa puhutaan Euroopan unionin toimintaan, eli artiklasta 74, jossa puhutaan kohesiopolitiikasta, joka haluaa, jonka avulla halutaan ratkaista muutostilassa olevien alueiden ongelmia. Ja tämä merkitsee sitä, että välineet ja toimenpiteet, joita on käytetty näihin alueisiin, niissä pitäisi ottaa huomioon näiden alueiden spesifisyys ja erityispiirteet. Siksi vastustan tätä ehdotettua lähestymistapaa, eli enemmän rakenneuudistuksia, taloudellista ehdollisuutta, jonka pitäisi houkutella enemmän investointeja. En nyt tarkoita sitä, ettemmekö me tarvitsisi eh, to- tällaisia toimenpiteitä, mutta ne eivät ole tehokkaita, ellei niitä yhdistetä hyvin keskitettyyn fokusoituneeseen politiikkaan, jossa huomioidaan uudet teollisuuden alat. Ja jos näin ei tehdä, niin me petymme jälleen kerran. Komission jäsen Oettinger erässä esityksessään, samoin kuin kohesiofoorumissa ennen kesätaukoa, valotti seuraavaa. Hän yritti vastata kysymykseen, jonka kollega Kreel oli, esitti. Hän kysyi nimittäin, mihin kaikki raha menee, mihin se raha hukkuu näillä alueilla. Ja hän sanoi, että jokainen euro, jonka me investoimme, niin 60 eurosenttiä palaa takaisin Saksaan ja, ja muihin Länsi-Euroopan maiden teollisuuksiin johtuen niistä säännöistä, jotka liittyvät projektin toteuttamiseen. Joo, no ehkä tämä argumentti on hyvä hänen oman kotimaansa julkiselle mielipiteelle, mutta hän puhui siitä, että tavallaan lisätään tätä eh, heikkoutta ja, ja jälkeisyyttä näiden alueiden teollisuudessa. Eli tässä ei huomioida nimen, näitä erityispiirteitä ja sen vuoksi kannattaa ehdotusta siitä, että jatkamme ja syvennämme analyysiä siitä, miten voidaan ylittää nämä eroavaisuudet. Vuoden 2020 jälkeen minusta on välttämätöntä, että EUn kohesiopolitiikka on julkisten investointien politiikkaa. Investointeja, jossa fokusoidaan tätä politiikkaa, kohdennetaan politiikkaa yhdessä rahoitusvälineiden kautta tulevilla investoinneilla, yksityiset investoinnit, ESIR ja niin edelleen. Näitä tulisi edistää ja tukea monin, monen vankan politiikan toimien avulla, koska muuten meillä lähtee kaikki työvoima muualle. Paljon kiitoksia. Kollegamme varapuheenjohtaja Aimu. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Niin, jos miettii sitä, miksi jokin alue on sellainen, että siellä on kehitys, se on kehityksestä jälkeen jäänyt ja komission paperissa on osattu jotakin näistä syistä. Haluaisin ehkä osaltani panostaa syiden tutkimiseen, koska joka vain tuntee syyt, voi pyrkiä etsimään ratkaisuja. Institute of Economic Research on äskettäin tehnyt tutkimuksen kysymyksestä ja pyrkinyt vastaamaan tähän kysymykseen – ja tuo tutkimuslaitos tuli yllättävään tulokseen. Ja se väitti, että muun muassa jälkeenjääneisyys kehityksessä johtuu siitä, että alue, joka on naapurialue sellaisella alueella, jotka saavat tukea, kasvaa hitaammin kuin alue, jonka naapurialueena ei ole alueita, jotka saavat tukea instituutti halusi tällä todeta, että eri alueet, jotka ovat eh, naapurusalueita, kilpailevat keskenään ja tätä kautta kasvua voidaan synnyttää hitaammin. Minu, minua tämä yllätti. En tiedä, onko komissio omassa kertomuksessa ottanut huomioon tämän johtopäätöksen. Tuleeko sama johtopäätöksen? Tuo instituutti myöskin totesi, että tällaiset hyvin pitkälti tuetut klusterit – ne usein osoittavat rakenteellisia ja teknistä, rakentateknistä jälkeenäisyyttä, jos ensin on poistettava nämä rakenteelliset esteet, jotta tuella voi olla vaikutusta. Tämäkin on mielenkiintoista ja minusta tämä analyysi aina pitäisi ottaa huomioon meidänkin pohdintoihimme. Ja tästä syystä esittäisin kysymyksen komissiolle. Tunnetaanko komissiossa tämä tutkimus ja kollega Sufridalle haluaisin myöskin lähettää tämän tutkimuksen, että hän voisi myöskin näiden tietojen pohjalta edelleen kehitellä mietintöä. Minä haluaisin tietää, onko tämä tutkimuslaitos oikeassa, ja jos se on, minkälaisia välineitä meidän pitäisi kehittää, jotta ne monet varat, joita investoidaan näille alueille rakennerahastojen kautta, saisivat aikaan vielä parempia tuloksia. Kiitos. Merci beaucoup. Paljon kiitoksia. Lambert. Dank u wel. Even heel kort in aanvulling. Kiitos eh, ihan lyhykäisesti täydennyksen siihen, mitä täällä on jo sanottu. Kaksi huomiota. Ensimmäinen. Koko tässä keskustelussa meidän politiikastamme tällä jaksolla – koko keskustelussa oli tietynlaista epäröintiä parlamentissa siitä, että pitääkö meidän käyttää 20-30 vuotta rahaa alueisiin, jotka eivät käytä rahaa hyvällä tavalla, kun sitten taas muilla alueilla on menty eteenpäin. Tämä oli hyvin selkeä kysymys silloin, ja minusta tämä mietintö on hyvä täydennys koko tähän keskusteluun ja siihen, että pitäisi olla tällaista räätälöityä politiikkaa. Sitä, että toimitaan siellä, missä tarvitaan, ja että löydämme argumentteja sille, miten toimia näiden alueiden kanssa, jotka eivät ole onnistuneet kehittymään. Minulla on siis seuraavanlainen ehdotus. Tässä on kaksi eri osiota. Ensinnäkin Toki meillä on tämä Structural Support Organ, äh, joka on yleisesti ottaen äh, hyväksytty täysistunnossa, jossa on kysymys vapaaehtoisesta tuesta alueelle kansallisvaltioiden äh, taholta. Tässä oli kysymys tällaista teknisestä tuesta, eli jäsenvaltiot voivat lähteä Espanja, Sisilia, kuka tahansa voi päättää, että hei, nyt lähdetään auttamaan näitä ihmisiä tai alueita. Eli tämä voisi olla tällainen positiivinen äh, kannustin, kun halutaan vahvistaa kapasiteettia. Toinen elementti on se, että miksi meillä ei olisi tällaista monimuotoisempaa välinettä alueiden puolelta, tällainen äh, vapaaehtoinen väline, äh, jossa otetaan esimerkiksi alue, jossa on ollut huonoja tuloksia että se tekisi yhteistyötä tai yhdistettäisiin alueeseen, jossa on saatu hyviä tuloksia, niin että nämä kaksi huon, siis huonosti toimiva ja hyvin toimiva alue tekisivät vaikka nyt sitten seitsemän vuotta yhteistyötä ja sillä tavalla oppisivat toisiltaan ja tukisivat toisiaan. Tämä voisi olla hyvä väline. Minä kävin Kiinassa ja Kiinassa on tehty sillä tavalla, että kaupungit tai alueet tavallaan yhdistetään. Toki hieman erilainen järjestelmä kuin täällä. Mutta ne, jotka toimivat huonosti, yhdistetään niihin, jotka toimivat hyvin. Ja minusta silloin jossain vaiheessa äh, lähdetään oikeasti puhumaan asioista, ei komissio käske sitä, mutta siis alueet keskenään sitten, että äh, minkä takia te ette onnistu siinä tai tässä, ja minkälaista politiikkaa te käytätte ja niin edelleen ja niin edelleen. Eli eikö tämä voisi olla yksi mahdollisuus? Merci beaucoup. Paljon kiitoksia. Kollegamme Papadakis. Ei taida olla paikalla. Aui. Ah, siellä hän onkin. Sto. Καταρχήν νομίζω ότι το θέμα που βάζει... Kiitos. Aluksi haluaisin todeta, että minusta tämä aihe, josta täällä puhutaan, siis tämä mietintö, siis tässä on kysymys kasvusta. Kasvu on tärkeää työntekijöille, kansalle ja yritysryhmille, sillä jos yritys, konserni haluaa pysyä kilpailukykyisenä, silloin ei ole mitään olennaista tuloa työntekijöille alueelle, alueella eikä alueilla, alueelle sinänsä, koska työntekijöiden ja kansanoikeuksia luonnollisesti rajoitetaan siksi, että konsent haluavat ansaita paljon rahaa. Täällä puhuttu Kosista ja ruodosista alueina, jotka ovat kehittyneet hyvin. Kosilla oli äskettäin mainjäristys, monet kuolivat, oli paljon aineellisia vaurioita. Tämä on myöskin syytä muistaa. Kysyn, jos puhutaan siitä saarna, jolla on paljon talouskasvua, tai niin kuin te sen näkisitte, tai niin kuin te haluaisitte määrittää taloudellisen kasvun, ja sitten Rodos, joka on esimerkki siitä, että syntyy voittoa ja matkailusta on konserneja, jotka saavat, saavat ennätyksellisiä voittoja, mutta 2013 oli tulvia ja paljon vaurioita ja vahinkoja sen vuoksi. Tämän totean vain siksi, että tällaisten vaurioiden ja vahinkojen korjaaminen, jota syntyy maanjärjestyksestä ja tulvista, eivät suinkaan ole suurten yritysten e, intresseissä, jotka ajattelevat vain omia voittojaan ja pääomaa. Ja tätä ovat myöskään poliitikot. Ja me olemme toistuvasti voineet todeta, että on olemassa kuilu tietty erilaisten intressien välillä. Ja niin on täälläkin, kun puhutaan joustavuuden puuttumisesta siksi, että on olemassa työhtösopimuksia, onko tämä sitä, että ei tulevaisuudessa pitäisi olla työehtosopimuksiakaan niin, että me voisimme luoda ihanteelliset olosuhteet yrityksille. Nämä ovat nyt sellaisia asioita, että on syytä pohtia, mikä oikein on Euroopan unionin linja. Ajatellaanko vaikka Ranskaa, jossa nyt poljetaan työehtosopimuksia, jossa tapahtuu massa irtisanomisia. Kaikki nämä ilmiöt ovat asioita, että seurataan alueillakin. Nämä ovat sellaisia asioita, jotka pitää asettaa kyseenalaisiksi. Meidän pitää sanoa, meidän pitää huolehtia siitä, että työntekijöillä on oikeus toimia oikeudessa puolesta, puolesta eikä vain konsernien. Paljon kiitoksia Josef, ole hyvä. No. Kiitoksia puheenjohtaja. Äh, tässä talouskriisin kontekstissa, joka on ollut valoilla monia vuosia, me tiedämme, mitkä nämä alueet ovat. Ja uskoakseni niiden suhteen äh, kysymys, joka todellisuudessa pitäisi esittää, on tämä, mitkä ovat syyt, mitkä syyt taustalla, ne voivat olla rakenteellisia, kaikkien syrjäisempiä alueita olemme tukeneet, mutta yhdessä päivässä tai yössä kaikki ponnistukset saattavat valoa tyhjiin meidän pitäisi ottaa huomioon tämä tosiasia. Tässä kyseessä eivät ole vain kaikkein syrjimmät alueet, jotka törmäävät rakenteellisiin ongelmiin, joilla on puutteita tai ilmastollisia tai muita ongelmia. Tämä usein unohtuu täällä. Ja komissiohan aina samoja fraaseja toistaa. Tämä oli mielestäni erittäin rikas kertomus, koska se luonnosteli sitä, kuinka kohesiopolitiikkaa pitäisi näillä vähiten kehittyneillä tai vähemmän kasvun alueella harjoittaa. Meidän pitäisi kasvattaa institutionaalista kapasiteettia, tukea yrittäjyyttä ja niin edespäin. Kaikki tämä on kaunista, mutta tämä on toive. Konkreettisesti meidän valiokuntamme pitäisi pohtia sitä, minkälaisia tyydyttäviä ratkaisuja voisimme tarjota ja kuinka voisimme kohdata sen haasteen, jonka konkreettisten ratkaisujen löytö esittää, kun pyrimme ottamaan ihmisiä näissä ongelmatilanteissa, joihin he törmäävät. Tätä minä ainakin toivoisin. Ja tässä yhteydessä haluaisin kiittää kollegaamme esittelijää joka luonnosteli tiettyjä ajatuksia ja toivottavasti voimme jatkaa töitä valiokunnassa yhdessä. Paljon kiitoksia edustaja Eikman. Dziękuję bardzo panie przewodniczący. E, króciutko. Chciałbym powiedzieć, że słuchając... Kiitos puheenjohtaja ihan nopeasti. Kuunneltua, niin mitä te sanoitte, haluaisin sanoa, että jokaisella on, jokainen on oikeassa tiettyyn pisteeseen asti ja toki me voimme ottaa mukaan, työstää sisään kaikki nämä kommentit, mutta Van Eytenbrock sanoi, että meidän pitäisi erityisesti katsoa vastuuta ja sitä, että tavallaan että se vastuu on erityisesti myös alueellisilla ja paikallisilla hallinnoilla. Ja minä uskon, että se on se avain, koska hyvin usein Euroopan komissio tai kansallinen hallitus haluaa olla viisaampi kuin alueellinen hallinto. Ja tämä usein johtaa siihen, että pakotetaan alueellisille hallinnoille asioita, joita niiden sitten pitää toteuttaa. Ja nimenomaan näissä näillä heikommilla alueilla me haluamme pakottaa niille samanlaisia kehitysmalleja, joka merkitsee sitä, että näiden alueiden täytyy hyväksyä päätöksiä, joista ne eivät ole vakuuttuneita. Ja sitten pelkäävät äh, kaikkia näitä tarkastuksia, joita sitten paikan päällä tehdään. Meidän pitäisi luottaa enemmän alueellisiin ja paikallisiin hallituksiin, hallintoihin, koska niiden tulee kantaa vastuu. Toki meidän täytyy sitten katsoa, että ovatko ne toimineet äh, oikealla ja hyvällä tavalla, mutta meidän täytyy muistaa, että täytyy muistaa, että maissa maiden rajojenkin sisällä on hyvin erilaisia alueita ja erilaisia malleja. Ajatellaan vaikkapa Pariisissa on erilainen malli kuin Etelä-Ranskassa tai Puolassa eri kehityksen mallit länsipuolessa ja itäpuolessa, joten meidän pitäisi siis luottaa enemmän ja antaa enemmän vastuita alueellisille ja paikallisille viranomaisille. Ja meidän ei missään nimessä tule pakottaa niitä noudattamaan jotain, mikä on päätetty keskustasolla. Paljon kiitoksia. Meillä on nyt ilo saada aluepääosaston edustaja paikalla. Monta kertaa komission vedottiinkin näissä kysymyksissä ja puheenvuoroissa, joten annan teille nyt puheenvuoron. Te voitte äm, vastata näihin kysymyksiin ja selittää komission kertomusta kollegoille. Olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. President. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Minä aina olen mahdollisimman sanainen, niin ajatellen kuitenkin sitä, mistä aiheesta nyt keskustelemme. Mutta haluaisin korostaa sitä, että komissio tunnustaa sen, että keskustelu on hyvin herkkää. Olemme ottaneet huomioon monia asioita tehdessä, olemme pyrkineet toimimaan mahdollisimman intohimottomasti, hyvin neutraalilla tavalla, emmekä halua kuitenkaan halua välttää keskusteluja, jotka ovat haasteellisia ja täällä käydä keskustelua kohesiopolitiikasta tai, ja taloudellisesta kehityksestä laajemminkin. Ja nämä ovat tällaisia kysymyksiä, jotka todellakin ansaitsevat huomiota. Kuten monet jäsenet ovat korostaneet, meidän kertomuksemme kiinnittää huomiota tärkeisiin eroihin alueiden välillä, eh, nimenomaan itäisillä ja eteläisillä alueilla, jotka kertomuksessa on katettu. Ja kynnysten valinta on hyvin pitkälti ollut komission kanta, e, että nämä olivat ne, jotka katettaisiin tällä tässä kertomuksessa halutaan huomioon erää kommentit, joita jotkin kollegat ovat esittäneet tällaisilta eri, alueilta, mutta haluaisin myöskin korostaa sitten sitä, että on paljon mielenkiintoista työtä käynnissä – alueilla, jotka ovat jälkeenjääneitä itäisessä Slovakiassa siksi, että tilastollisesti e, itäinen Slovakia putosi meidän kertomuksemme e, kattaman alueen, kattamien alueen ulkopuolelle, mutta silti siellä tapahtui hyvin mielenkiintoisia asioita ja selvityksiä, joita Slovakian hallitus itse on tehnyt, ja on myöskin muita e, kysymyksiä, jotka liittyvät tämän tyyppiseen työskentelyyn. Selvää kuitenkin on on, että haasteet, joita nämä alueet kohtaavat, menevät pitemmälle kuin se, mitä voidaan saavuttaa kohesiopolitiikalla. Ja ja, ja mihin kohesiopolitiikka vaikuttaa. Siksi on pyritty keskittämään nimenomaan alueelliseen taloudellisen kehityksen alueella, ottaen huomioon myöskin makrotaloudelliset puitteet, ottaen huomioon sen, missä ollaan rakenneuudistusten osalta ja ajatellen, mikä on hallinnon laadun vaikutus siihen, miten tehokkaasti tapahtuu investointeja. Tässä on esimerkkejä myös siitä, että investointipolitiikka voi saada aikaan tuloksia täysin vain silloin, kun on sellainen taloudellinen eh, ympäristö, joka edistää eh, kasvuja, kasvua ja investointeja. Monet puhujat täällä ovat todenneet, että mihin havainnot viittaavat on se, että ei voida toimia periaatteella, jossa yksi koko sopii kaikille. Tämä ei käy Euroopan tasolla eikä kansallisella tasolla. Ja otan huomioon sen, että eräs jäsen täällä korosti sitä, että joskus alueellisen tason alapuolella voi olla huomattavaa vaihtelua. Ja tämä on yksi niistä elementeistä, joita me olemme tarkastelleet eh, erinäisissä pilottihankkeissa, joita olemme toteuttaneet Puolassa, jossa olemme keskittyneet eh, kunnan eh, kaupungin tasoon tarkastelleksemme enemmänkin tällaisia rakenteellisia elementtejä, jotka poikkeavat kunnasta kuntaan. Olemme voineet nähdä, että varojen käyttäminen oikeisiin hankkeisiin oikeilla alueilla ei itsessään välttämättä riitä pitkän tähtäyksen kasvun ja työpaikkojen aikaansaamiseksi. Ja siksi korostamme sen merkitystä, että on olemassa että valmiit edellytykset sille, että voidaan tarttua sellaisiin pullonkauloihin, jotka ovat pitkällä aikavälillä olet olemassa ja tekin tämän huomiota elementteihin, jotka liittyvät hallinnolliseen tilanteeseen tietyillä alueilla. Lokakuussa me tuotamme viimeisimmän version alueellisen hallinnon indeksistä, ja tämä on asia, joka liittyy hyvin läheisesti tähän kysymykseen, josta nyt keskustelemme. Ehkä pari kysymystä, jotka oli osoitettu meille. Yksi liittyi tällaisen aivoriihen raporttiin, joka koski vaikutuksiin äh, jälkeen jääneillä alueilla ja mikä niiden suhde on naapurialueisiin, niin me todellakin olemme nähneet myös tämän kertomuksen, olemme tutustuneet siihen äh, tässä yhteydessä ja meidän täytyy, meidän täytyy todeta, että meillä on hiukan näkemyseroja siinä, miten on käytetty taustalla olevaa taloudellista tietoa ja miten se on laskettu, arvioitu, mutta perustavanlaatuisesti kuitenkin voidaan todeta, että monet tiedot, joita käytettiin tässä, koski vuoden 1997-2007 jaksoa. Ajatellen sitä, miten huomattavaa eroa on sen jälkeisen aikana ollut tuhon ajan jaksoon, pitäisi katsoa, että se, mitä me olemme tehneet, on ollut päivittävää verrattuna tähän. Sitten kommentti, jonka Van Nisseroi esitti, jossa hän puhui siitä, että pitäisi katsoa tällaista eh, yhteistyöaspektia ja todellakin on hyviä esimerkkejä siitä, esimerkiksi Alankomaat ja Romania, niillä on hyvin mielenkiintoisia, alu, mielenkiintoista aluetason yhteistyötä, mutta tätä pitää helpottaa, pitää tehdä yksinkertaisemmaksi sen, että alueet harjoittavat yhteistyötä, jakavat asiantuntemusta silloin, kun niillä sitä on. Ja tämä on yksi asia, jota tulemme katsomaan vastaisuudessa. Kiitos. Merci beaucoup. Paljon kiitoksia. Ennen kuin annan esittelijällemme uudelleen puheenvuoron, haluaisin myöskin omat ajatukseni hyvin nopeasti tästä asiasta jakaa. Aivan aluksi haluaisin sanoa, että keskustelu, jota olemme käyneet, on erittäin monimuotoista keskustelua, joka käsittelee kaikkia näitä kohesiopolitiikkaan liittyviä kysymyksiä. Toiseksi meillä on ollut erimielisyyksiä kahden linjan välillä, mutta kaikki me haluamme, että kohesiopolitiikan taloute, tavoite toteutuu. Ja haluaisin tässä muistuttaa kollegallemme, esittelijällemme, että kriteerit ja kasvu taso ei sinänsä ole tavoite. Ei meillä ole edes aivan selvää yhteyttä aina kasvun tason ja kehityksen tason välillä. Tarkoituksena on luoda kasvua ja työllisyyttä. Minä tulen Reunionilta alueelta, jossa ennen vuoden 2008 kriisiä kasvu oli noin 6 prosenttia. Tästä huolimatta maa oli erittäin paljon kehityksestä jäljessä. Puolet väestöstä oli köyhyysrajan alapuolella. Ja tämän lisäksi eräs asia on jotakin, missä olemme samaa mieltä kaikki. Meillä ei voi olla enää eurooppalaista politiikkaa, olipa kyseessä sitten kohesiopolitiikka tai muu, jolla olisi vain yksi vastaus hyvin erilaisiin tilanteisiin. Ja uskon, että tämä tiedostaminen nykyisin, tiedostaminen alueiden monivuotoisuuden käsittäminen ei vain syrjäisten sellaisten on strateginen linja aluepolitiikassa. Ja lopultakin uskoakseni me emme kylliksi korostaa tähän, kollega puuttuikin, me emme kylliksi korostaa välillä niitä ennakkoehtoja, joita jäsenmaat eivät sovella tuloksellisuuden osalta, sillä välillä meidän politiikkamme toimii sellaisella kentällä, joka ei ole kaikkein suotuisinta, ähm, jolla ei ole suotuisinta saavuttaa meidän tavoitteitamme. Kollegamme Jufrida voi nyt käyttää puheenvuoroja ja käyttää vastata näihin kaikkiin kysymyksiin ja huomioihinkin. Olkaa hyvä. Grazie, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä puhun hyvin lyhyesti aikarajankin vuoksi, mutta olen täysin samaa mieltä myöskin siinä, mitä juuri äsken sanoitte. Ähm, meidän täytyy toimia niin, ettei meidän työmme ole mikään kuollut kirjain, vaan todellisuudessa voi tarjota lähestymistavan konkreettisen, sellaisen ja realistisen tähän suureen kuvaan, jonka me kohtaamme. Meillä on suuria eroja alueiden välillä ja tässä yhteydessä meidän täytyy kohesiopolitiikassa muistaa asia. Kollega Krell, joka ei nyt enää ole salissa, viittasi tähän kysymyksessään. Meidän täytyy ymmärtää, että politiikan täytyy tarjota tuloksia, joka pystyy vastaamaan niihin kysymyksiin, joita kumpuaa tilanneesta, joka on kaikkien silmien alla. Meillä on alueella, kyseessä eivät ole vain kaupungit, vaan Etelä-Euroopan alueita, jotka eivät pysty hyötymään Euroopan unionista. Ja tässä yhteydessä meidän täytyy ratkaista myöskin asia avain voisi olla tässä yhteydessä me näemme erilaisia skenaarioita ja avaimia, joita voisimme käyttää ratkaisuksi. Ja ratkaisu voisi olla se, että me keskittyisimme enemmän nimenomaan näihin alueisiin. Komissio korostaa, että suuri vahva yhteys on olemassa alueellisen autonomian ja kansallisen politiikan aluekehityspolitiikan välillä. Esimerkiksi minun maassani Italiassa jolla hyvin paljon huomiota on kehittynyt ajan myötä myöskin eri menettelyihin etelän osalta ja tämä on antanut hyvin paljon tukea näille alueille, että ne tästä niin kutsutusta Eurogabista, joka on lähes lukon epidemian olennan pääsisivät yli. Kyseessä ovat siis nämä vähemmän kehittyneet alueet. Ja saman mallin mukaisesti meidän pitäisi toimia niin, että tällaisesta asenteesta tulee joka päiväistä kaikessa politiikassamme. Emme me voi tarjota yhtä samaa vastausta erilaisiin tarpeisiin, jotka ovat syvällisesti erilaisia. Minä uskon, että nimenomaisesti tämä on meidän tavoitteemme ja keskustelu, joka Muodostui oli erittäin mielenkiintoinen ja hyvin paljon ajatusta tarjosi, jotta voisimme tehdä mietinnöstä mahdollisimman tehokkaan tässä. Me pyrimme tarttumaan sellaisen työhön, joka nauttisi suurta yksimielisyyttä ja tukea. Paljon kiitoksia. Paljon kiitoksia. Tässä minun täytyy lisätä, että valiokuntamme on sopinut agri valiokunnan kanssa, jotta artikla 53 mukaista menettelyä työjärjestyksessä sovellettaisiin. Edustajan Sheila, joka ei ole paikalla, tulee osallistumaan tulevaisuudessa kokouksiimme näiden kysymysten tiimoilta. Paljon kiitoksia edustaja Jufrida. Nyt me siirrymme tarkastelemaan toista asiaa esityslistalla. Kyseessä on varapuheenjohtajamme ja kollegamme Andrea Kozzolinon mietintö koskien Euroopan unionin makroaluestrategioiden täytäntöönpanoa. Ja Anna, nyt kollegalle heti puheenvuoron, olkaa hyvä. Davvero molto breve perché abbiamo... Paljon kiitoksia. Minä puhun hyvin lyhyesti. Me olemme äm, aikaisemman äh, mietinnön yhteydessä keskustelleet hyvin laajalti ja minä haluaisin tässä yhteydessä luoda sellaisen mietinnön, joka ei ole vain kuvaileva mietintö, joka koskee makroalueen strategioita tai erityisiä toimia ja todellisia tilanteita, joita on käynnissä. Minä pyrin toimimaan niin, että antaisin toimeenpanon puitteistosta vakaamman kuvan tulevaisuudessa ja myöskin äh, meidän tulee pohtia äh, tulevina kuukausina politiikkaa ja tämä liittyy siihenkin täällä parlamentissa. Tarkoituksena on luoda mietintö, joka kuvailisi tilannetta ja ähm, me haluamme tuoda esiin ähm, jo toteutettuja kokemuksia ja po- kollegoille ehdotan, että me jo tehdyn työn pohjalta kohtaamme nyt ne seikat, jotka ovat tulleet esiin, kun tarkastelemme yksittäisten kokemusten erityispiirteitä, joita on tullut esiin. Ne ovat kolme seuraavaa kysymystä. Voimmeko me tunnistaa tasapainoisemman hallinnollisen pohjan näiden kokemusten perusteella? Kuinka me voisimme parhaat käytänteet, joita olemme kokemusten perusteella tunnustaneet äh, saattaa käyttöön. Kuten tiedätte, erilaisia äh, kokemuksia meillä on. Meillä äh, voi olla suoraan paikallisaluehallinnon vastuuta mm, näillä alueilla. Toiset taas ovat enemmänkin ähm, jäsenmaiden aluepaikallishallinnon työtä, mutta liittyvät Eurooppaan. Me voisimme tältä pohjalta luonnostella yhteisen luonnoksen, joka olisi mahdollisia malleja näiden kokemusten pohjalta hallinnolle. voisimme myöskin tehdä testejä erilaisella vaihtoehdolla. Tämä lisäksi jäsenmaiden osallistuminen, tämä on toinen asia. Jos me tarkastelemme äm, näiden kokemusten pohjalta äm, vastuuta ja myöskin äm, taloudellista puitteistoa, olisi mahdollista toimia näiden kokemusten pohjalta suoremmin. Ja kolmannekseen tässä työssä kolmas seikka, investointipuitteisto, jota makroalueet käyttävät. Tietenkin on mahdollisuus saattaa käyttöön enemmän näiden kymmenen vuoden kokemuksen pohjalta kohesiopolitiikan lisäksi. Mitä me konkreettisesti olemme aktivoimassa julkisia investointeja, mutta eri foorumien kautta, jotka investointeja houkuttelevat yksityiseltä kentältä, voimme myöskin saattaa käyttöön monipuolisen välineen, joka auttaa toimeenpanemaan ja vahvistamaan tätä politiikkaa, joka on tuottanut alueella myönteisiä tuloksia ja meidän pitää myöskin erilaisia hankalia kysymyksiä tässä yhteydessä pohtia. Minä suurella mielenkiinnolla kuuntelisin kollegoiden mielipiteitä. Erityisesti haluaisin tarkistuksia, jotka liittyvät tähän pohdintaan. Mietinnön on tarkoitus ottaa askel eteenpäin myöskin komission jo esittelemän työn suhteen ja tässä yhteydessä me voisimme myöskin eh, makroaluepolitiikan tulevaisuutta ajatellen antaa tärkeän viestin ja päätänpä tähän. Merci beaucoup. Paljon kiitoksia. En tiedä muistutko asiasta, mutta tämä mietintö liittyy hiljattaiseen mietintö eh, kertomukseen eh, Euroopan komissiolta, joka koskee makroaluestrategioita. Tämä on äärimmäisen tärkeä asia, sillä 19 jäsenmaata ja kahdeksan kolmatta maata ovat mukana. Nämä makroalueen strategiset kysymykset siis ovat sellaiset, että komissio antaa niille hyvin paljon huomiota. Ja mielestäni se on aivan oikeassa tässä. Nyt annan varjoesittelijöille puheenvuorot ja tämän jälkeen kaikki niin haluavat voivat käyttää puheenvuoron keskustelussa. EPPn puolesta Frank Bogovic. Ei olekaan paikalla, joten eh, Lamberts. exactly eh, what... Niin, se mitä sanoit, tämä liittyy näihin asiakirjoihin. Renko Bogovic on tällä hetkellä Tallinnassa epp ryhmän byron kokouksessa, joten minä kerron hieman muutaman avainkohdan ja sittenhän me työskentelemme tämän asian parissa muutenkin ja meidän varjoesittelimme on hyvin sitoutunut tähän. Muutama huomio. Jos katsotaan kohesion historiaa, niin tämä on hyvin nuorta kehitystä, Baltian alue ja muut. Ja sitten pitääkö lasia nyt sitten, onko se puoli tyhjä vai puoli täysi, niin kyllä se on enemmän kuin puoli täysi. Koska se, mitä tapahtui Itämeren alueella, Itämerihän oli todella saastunut Venäjän takia. Ja se, mitä tapahtui, oli ihan uskomatonta. Tämä on myös tärkeää. Se auttaa, että tehdään yhteistyötä eri tasoilla. Ja jos katsotaan Adrian, Adrian merta ja keskusteluita TEN T-verkoista, se auttaa. Jos katsoo Alppien aluetta, niin siellä näkee, että integroituneempaa, integroituneempi politiikka kehittyy nimenomaan siellä kylissä. Mutta se ei, eikä sen pitäisi äh, häiritä meidän politiikkaamme, koska jotkut ihmiset sanovat, että jos makro äh, alueet Euroopassa on tämä lisäarvo ja voidaan unohtua koko tavallinen aluepolitiikka ja, ja kaupunkipolitiikka. Ei, se, siihen ansaan meidän ei pidä ää, astua. Ja tämä kolmen kielon periaate on yhä vielä olemassa. Eli tämä on monen tason lähestymistapa, jolla me vahvistamme näitä ohjelmia, jotka muuttavat tilanteita näillä tyyppisillä alueilla – mutta meidän pitää varoa, että se ei ole häiritsevää. Ei, se ei ole häiritsevää politiikkaa, vaan se on täydentävää. Sitten muutama asia vielä. Investointistrategia. Jotain meidän lähestymistavassamme on puutteellista. Jos ajatellaan näitä uusia välineitä, esimerkiksi esirahastoa, Eh, tällaisia suuren mittakaavan investointeja, niin täytyy huolehtia siitä, että voidaan eh, taata eh, tämä rahavirta keskeyttymättömänä näille makrotaloudellisille alueille. Ja minä uskon, että se on mahdollista. Katsokaapa vaikka Itämeren aluetta. Joten ei ainoastaan kohesiorahasto itsessään, vaan myös nämä uudet rahoitusvälineet. Mikolava teki tässä valiokunnassa mietinnön alueellista yhteistyöstä, joka liittyy tähän hyvin. Tämähän on puhdasta alueellista yhteistyöstä. Tämä tulee olemaan pohjana näille eri politiikan alueille minusta olisi hyvä viedä päätökseen tämä mietintö ennen kuin äänestämme seitsemännestä rakenne seitsemännestä puiteohjelmasta. Meidän täytyy parantaa koordinointia ja yhteistyötä näillä alueilla sekä vahvistaa hallinnollista kapasiteettia. Ja ja että äh, yhteistyötä tehdään myös rahoituksen parissa. Viimeinen huomautukseni on, että ei enemmän makroalueita, vaan syvempiä minä olen hollantilainen ja, ja meillä pitäisi olla se, se, että minä lähtisin puhumaan, että meidänkin ete, Pohjanmerillekin pitäisi saada. Ei, ei enempää, vaan syvennetään niitä ja tehdään yhteistyötä. Merci beaucoup Lambert pour le groupe. Paljon kiitoksia Lambert. ECR-ryhmän puolesta kollegamme Klotsuski. Szanowni Państwo, w imieniu pan... Niin, hyvät tästä herra. Minä puhun herra Poremban puolesta ja haluan kiittää herra Kotsalinoa esityksestä, jonka hän täällä esitteli. Pidän arvossa makroalueellisten strategioiden merkitystä kansalaisten kannalta Ajattelen taloudellisia olosuhteita, jotka ovat parantuneet. Tämä on hyvää perusta yhteistyölle jäsenvaltioiden keskellä – tässä on yhteistyö myöskin kolmansien maiden kanssa. Se luo integroidut puitteet. Voidaan neuvot, neuvot, etsiä yhteistä pohjaa, voidaan vetää mukaan aktiivisia toimijoita ja voimme nähdä myöskin tuloksia tästä strategiasta, mutta se miksi sitä etteikö olisi myös haasteita. Tarvitaan lisäponnisteluja vaikuttavuudessa, ja jos ajatellaan myöskin rahoitusjärjestelmiä, joita täytyy vetää mukaan kolmansia maita, minusta tämä mietintö voisi avata tietä uusille strategioille, jotka ovat makroalueellisia ja myöskin muita alueita, jotka voisivat hyötyä tällaisista makroaluestrategioista strategioista kollega Poremba on usean otteeseen puhunut tästä, miksi Karpaattien osalta Karpaattien alue voisi olla myöskin sellainen alue, jossa voitaisiin toteuttaa strategiaa. Komissio voisi tätä edistää, mutta tähän mennessä komissio ei ole tarttunut tähän aloitteeseen katsottava, että ehkä tämä vaikuttaa myönteisesti ja toivomme teiltä tukea tähän hankkeeseen. Ja namens uh, onze shadow die helaas... Uh... Niin eh, meidän uh, varjoistelemme ikävä kyllä eh, ei voi olla paikalla, mutta muutama lyhykäinen sana. Ihan samoin kuin Jakocic, joka tässä painotti, miten tärkeä tämä asia on, koska kysymyshän on nimenomaan makroaluestrategioista, varsinkin jos ajatellaan Adrianin ja Jonian merta Joten tämä mietintö on erittäin tärkeä. Toinen ihan lyhykäinen huomio. Esittelijä painottaa sitä, että on erittäin tärkeää tehdä ja saada kunnollinen analyysi siitä, miten nämä transkansalliset ohjelmat toimivat esimerkiksi rahoituksen suhteen. No, lisää rahoitusta ei tule, mutta kuitenkin näillä ohjelmilla on jo oma rahoituksensa. Minusta on erittäin tärkeää, että me saamme tämän analyysin komissiolta niin, että näemme, millä tavalla on toteutettu näitä ohjelmia ja miten se on johtanut tämä parempiin tuloksiin siellä alueella ja että sitä kautta me olemme voineet käyttää taloudellisesti hyödyksi tätä. Minusta kaikki, mitä tässä mietinnössä sanotaan, on erittäin tärkeää. Lisäksi, sen lisäksi, mitä parlamentissa on jo tehty. Ja nyt on aika viedä tämä hyvään lopputulokseen ja katsoa, millä tavalla voimme auttaa projektien rahoituksen toteuttamista. Merci beaucoup pour le... Paljon kiitoksia. Guen puolesta edustaja Papadimulis, olkaa hyvä. Paljon, paljon kiitoksia. Kiitoksia kollegallemme Kotsolinolle. Kiitoksia hänen työstään. Uskoakseni tämä on hyvä pohja meidän yhteiselle työllemme, sillä tässä luotiin nyt perustaa kysymyksen käsittelylle jotta voisimme kaikki käsitellä näitä kysymyksiä. makroilustrategian hyödyksi, jos tämä väline, jos haluamme sen tulevaisuudessakin toimivan kaikilla parhaalla mahdollisella tavalla, on tärkeää, että tieto kulkee liittyen tapaan toimia liittyen tulokseen, sillä tulokset ovat olleet erilaisia, kuten edustaja Van Nisteroi sanoi Itämeren alueella. Makroalue on ollut paljon kehittyneempi kuin muut makroalueet. Minua henkilökohtaisesti kiinnostaa eniten Adrianmeren alue ja Joniameren alue. Ja olisi hyvä, että me ottaisimme inspiraatiota siitä, mitä muualla on tehty. Meidän pitää myöskin pohjata kokemuksiin, olivatpa nämä sitten hyviä tai huonoja. Ja me voimme näin tehdä parempia ehdotuksia hallinnossa. Meillä voisi olla tietyllä tavalla jonkinlainen työnkuvaus, joka jakaisi eri viranomaisten tehtävät, alueellisen ja paikallisen tason tehtävät niin, että tulos olisi mahdollisimman hyvää. Tässä yhteydessä voimme huomata, minkälaista hyötyä on makroaluestrategiasta. Tämä väline ensinnäkin tekee mahdolliseksi tehdä sellaisia investointeja, joita jokin yksi alue yksin tai yksi maa yksin ei pystyisi tekemään. Adrian ja Joonian meren alueella, tämän kaltaisella alueella investointi meriinfrastruktuuriin voisi kehittää turismia ja kalastusta. Nämä ovat vain kaksi esimerkkiä. Ja tämä hyödyttäisi kaikkia ihmisiä. Ja tämän lisäksi Kyseessä on strategia, joka ei koske vain jäsenmaita ja Euroopan unionia. Meillähän on myöskin kolmansia maita, jotka ovat Euroopan mielisiä. Tässä yhteydessä ajattelen esimerkiksi Adrien ja Jonian meren aluetta, jolla on naapurimaita. Adrian meren naapurimaita, jotka eivät kuulu Euroopan unioniin. Ja Euroopan unionilla on intressi tämän strategian myötä vahvistaa siteitä näihin maihin näiden väli strategioiden kautta meillä on mahdollisuus parantaa tilanteita, joissa ihmiset asuvat ja elävät näissä maissa, vaikka ne eivät Euroopan unionin kuulukaan. GUE on tehnyt sekä esittelijän että varjoesittelijöiden kanssa yhteistyötä, kun meidän tulee tarkistuksia esittää. Me tulemme myöskin näin tekemään, että saisimme mahdollisimman suurta enemmistöä nauttivan mietinnön aikaan. Ja tämähän on myöskin asiantuntijapanos panos makroaluestrategian. Kiitoksia. Paljon kiitoksia vihreiltä. Ei olekaan varjoesittelijä paikalla. Rosa D'Amato. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin minäkin kiittää tämän hyvin tärkeän äh, mietinnön äh, äm, esittelijää, Latia. Jo vuosi sitten me teimme makroaluestrategiaan äh, liittyvän mietinnön, joka koski Adrian Junian mereä, ja minä olen nyt tyytyväinen siitä, mitä on tuosta mietinnöstä otettu mukaan. Nyt me puhumme erityisesti maahanmuuttokriisin aiheuttavasta huolesta. Se on haaste makroalueella erityisesti. On kuitenkin sellaisia seikkoja, joita haluaisin jo korostaa. Kaikki näiden makroalue strategioiden toteuttamisessa tiettyjä erityisluontoisia seikkoja, jotka liittyvät alueisiin. Ensinnäkin meillä on, on tarvetta pohjata alueeseen itseensä lähestymistapa. Meidän täytyy ottaa yhteen äm, eri resurssit, mutta tässä joka makroalue tapauskohtaisesti. On hyvin tärkeää, että meillä on eurooppalainen vastaus, eurooppalainen globaali yhteinen vastaus maahanmuuttoon. Me olemme varmaankin samaa mieltä, mutta kaiken kaikkiaan tämä on ollut radikaali muutos turvapaikka järjestelyssä tämä vaatii solidarisuutta jäsenmaiden väliltä ja meidän täytyy huolella yhteistä äm, yhteistyöstrategiaa pohtia kolmansien maiden kanssa. Haluaisin myös korostaa sitä, kuinka tärkeää tämä sininen talous on. Se on yksi ratkaisu talouskriisiin jotta sitä tuettaisiin ja hyvällä tavalla. Tuottaisiin tähän pitää liittää aina koulutus ja eri erikoistuneet sektorit. Kun ajattelemme uusia ähm, työpaikkoja, erityisesti ajattelen tässä yhteydessä naisia ja nuoria rannikko- ja saarialueille ja myöskin tärkeää äh, pohtia olemassa olevaa infrastruktuuria, jos me haluamme ympäristöllisen ja kestävän järjestelmän, meidän täytyy myöskin ottaa mukaan kaikki ne maat, jotka osallistuvat näihin strategioihin. Ja tämän lisäksi on hyvin tärkeää huomata, että näillä makroalueilla on uudistuvan energialle hyvin paljon sellaista kapasiteettia, jota ei ole vielä tähän mennessä käytetty täysin. Kuten kollegatkin totesivat, näitä strategioita täytyy päivittää, niitä täytyy päivittää ja saattaa ne liikkeelle liikkeelle eh, eurooppalaisen investoinnin, mutta myöskin kansallisen sellaisen. Erityisesti tässä yhteydessä meillä on eurooppalaisten rakenne, uudistusten esirahasto eh, vuosi 2014-2020. Meillä on resursseja ja hyvin suuri kirjo välineitä muita varoja, joita voisimme käyttää. On verkkojen Eurooppa väline esimerkiksi tässä yhteydessä ajattelen turismia tai esimerkiksi kosmeohjelma. ohjelma Rakennekysymykseen haluaisin korostaa kahta prioriteettia. Ensinnäkin on tarve saattaa kaikki toimivat operatiiviset kansalliset ja alueelliset ohjelmat yhteen strategioiden osalta. Näin ei tapahdu tällä hetkellä. Ja lopultakin meillä on prioriteettina vielä ottaa eri sidosryhmät mukaan paikallisyhteydet. Tässä ajattelen aina yhteisöjä, kun me haluamme ihmisten terveyttä ja ympäristöä suojella ja luoda älykkäämpää ja kestävämpää kehitystä, heidät täytyy ottaa mukaan. Kiitoksia. Merci beaucoup. Paljon kiitoksia kollegamme Howard. Um, thank you. Kiitos puheenjohtaja. Haluan kiittää herra Kotsolinoa mietintöluonnoksesta. Ver- palkkojen kehityminen eri tasolla Euroopan unionissa vähemmän muodolliselta pohjalta voi olla hyvin arvokasta. Se saa aikaan todellakin tärkeitä aloitteita ja saa aikaan yhteistyötä, niin että opitaan parhaista käytänteistä ja kokemuksista, joita on syntynyt. Tämä on tärkeää meille poliitikkoina ja suurennellisen edustajina eri tasoilla. Tämä on hyvin hyödyllinen analyysi, jossa pyritään samaan aikaan alueellista yhteistyötä alhaisemmalla kuin makroalueella Iso-Britannian sisällä. Nyt tästä mietinnöstä näen, että tämä makroaluestrategiat toimivat hyvin eri tavoin eri alueilla, mikä on mielenkiintoista, että tämä selvittää nyt niitä käsityksiä, joita minun maassani usein on, että Euroopan unioni vain vain asettaa vaatimuksia ylhäältä päin ja vaatii, että niitä vaatimuksia noudatetaan. Aivan lyhyesti, minä haluaisin sanoa, että olen sekä yhtä mieltä että eri mieltä kollegani kanssa Alankomaista, koska minä näen nämä makroaluestrategiat hyvin tärkeänä tapana toimia Euroopan unionin ja Euroopan unionin ulkopuolisten valtioiden välillä – ja on aivan oikein, kun kollega sanoo, että on olemassa erinomaisia työskentelytason yhteyksiä maiden kesken, jotka rajoittuvat Pohjanmereen. Näin kuitenkin että tulevaisuudessa saattaa syntyä esteitä tälle, koska, koska me emme välttämättä ole Euroopan unionin jäsen ja tämä on aidosti tällainen tilanne, koska halu, en todellakaan halua sanoa, että olemme Euroopan unionin ulkopuolella, mutta jos Iso-Britannian hallituksella olisi mitään näkemyksiä asioista, se puhuisi Pohjoismaiden yhteistyöalueesta, koska sillä on merkitystä ei pelkästään yhdistyneelle kuningaskunnalle, vaan myös Irlannille, joka tulevaisuudessa on aika eristäytyneessä asemassa. Älkää vielä unohtako tätä täysin, koska saattaa olla, että me tarvitsemme jotakin tällaista, jota voimme saada aikaan mahdollista yhteistyötä meidän kanssa, jotka olemme aidosti eurooppalaisia, että tämä yhteistyö jatkuu. Voisimme avata uuden keskustelun kollegan intervention perusteella. Meillä nyt ilo ja kunnia mm, alue pääosaston Jean-Pierre Alkin toivottaa tervetulleeksi. Hyvin hiljattain hän on laatinut kertomuksen makroaluestrategiaan liittyen. Annan teille nyt puheenvuoron, olkaa hyvä. Euh, merci, monsieur le président. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Aivan aluksi haluaisin onnitella esittelijä tästä erittäin hienosta mietinnöstä, joka on laadittavana. Meillä on nyt luonnos jo käsittelyssä ja hyvin suurella mielenkiinnolla luonnollisesti kuuntelimme kaikkia ähm, esittelijän ähm, ja muiden puheenvuoroja tässä keskustelussa haluaisin äh, ehkä hiukan eriävällä sävyllä puhua verrattuna parlamentin jäseniin. Aivan aluksi makroaluestrategiat ovat vielä yhteistyössämme alueiden välillä erittäin nuori väline. Itämeren strategia 2009 alkoi ja mm, Alppi-alueen strategian kaikkein uusin on aivan ymmärrettävää, että nämä ovat siis vasta uusia välineitä ja Adian ja Jonian meren osalta me olemme vasta saaneet rahoitettua tietyt toimet. Kuitenkin 16. joulukuuta komission julkaisema kertomus, joka on välitty parlamentille ja neuvostolle uskoakseni sen lisäksi helmikuussa komissio antoi työasiakirjan, jossa on jo tiettyjä määrällisiä tietoja makroilustrategian toteutumisesta ja näiden pohjalta voidaan arvioida, onko makroilustrategia pystynyt saattamaan Euroopan unionin toimia liikkeelle maiden välistä yhtä, yhteistyötä enemmän. Nyt viittaan tässä ensin Itämeren alueeseen. Me olemme 90 toimijaa lähestyneet. Ähm, heistä 50 vastasi, 34 ähm, pystyi antamaan Euroopan unionin rahoituksesta ähm, määrälliset tiedot ja kolme miljardia 500 ähm, miljoonaa on tämä taso. Tämä on hyvin merkittävä ponnistus tällä kaudella. Kuitenkin kyseessä on vain vi- pieni osa toteutetuista ohjelmista, eli kuitenkin tässä on erittäin rohkaisevia merkkejä strategian toteutumisen osalta, vaikka luonnollisesti strategian ja aluepolitiikan, eh, siis sen, jota jäsenmaat eh, suoraan toteuttavat, näiden kahden yhdistäminen on jotakin, mitä pitää vielä ehm, hioa. Me teemme näin komissiossa, me teemme yhä ehm, töitä kertomuksen parissa ja alue makroaluestrategian toteuttamisen parissa meidän täytyy tämä tehdä sekä talousarviosyystä että siksi, että meidän täytyy äm, vielä parantaa strategista lähestymistä ja ottaa oppia kokemuksista näihin kolmeen seikkaan liittyen, jotka toitte esiin, hallinto, jäsenmaiden osallistuminen ja investoinnit erityisesti äh, sekä yhteys muuhun politiikkaan. Ehkäpä aloittaisin tästä kolmannesta osasta, nimittäin yhteys muuhun politiikkaan lähden siitä periaatteesta, että makroalustrategia usein on jotakin, mitä on alusta lähtien jo ajanut jokin muu kuin vain aluepoliittinen huoli. Esimerkiksi Itämeren kohdalla ympäristön suojelu on ollut tämä. Me näemme jo tulosta, jota toiminta on tuottanut. Tämä on hyvin tärkeä seikka ja me olemme ottanut huomioon suosituksen, että meillä pitäisi olla selkeämmin Euroopan unionin politiikkaan sitoutuvia strategioita. Ympäristöpolitiikkahan on näistä yksi ja merialuepolitiikka toinen. Energia- ja kuljetuskysymykset ovat myöskin eri strategioidemme ytimessä. Ja on totta, että tämä on erittäin mielenkiintoinen konsepti. Se tekee mahdolliseksi muuttaa hyvin merkittävällä tavalla strategioiden vaikutusta Olemme huomanneet, että Envi-valiokunta myöskin on keskustellut näistä asioista ja minä pohdin, onko mahdollista tehdä samanlaista keskustelua muiden strategioiden kohdalla, esimerkiksi energia ja kuljetus sellaisten siinä määrin, kuin näiden strategioiden tavoite sitoutuu eri politiikan aloihin. Mitä sitten tulee hallintoon? Uskoakseni tässä on hyvin tärkeää seikkoja. Meidän pitää tarkastella, tarkastella sitä, kuinka hallinto ja strategia toimivat. Me olemme itse korostaneet sitä, että toiminta täytyy sopeuttaa. Me olemme nyt strategian laajenna, laadintajaksosta edenneet eteenpäin. Meillä on poliittista konsensusta toteuttamisessa ja myöskin poliittiset toimijat ovat suurempia. Meillä on ollut maita ja alueita toimijoita ja kuten muistutitte, myöskin kansalaisyhteistyö, kansalaisyhteiskunta on tärkeässä roolissa ja yksityinen sektori nyt mukana. Meidän täytyy vahvistaa tätä. Äh, se on hyvin tärkeä seikka ja me kuuntelemme aivan täysin Euroopan parlamentin suosituksia tässä asiassa. Ja lopultakin viimeinen äh, seikka, joka on erittäin tärkeä strategian kehittämisessä, nimittäin jäsenmaiden toiminnan kehittäminen, niiden omin varoin tehtävät hankkeet. Tämä on bottom up, eli alhaalta ylös lähestymistapa, jos me tätä logiikkaa kunnioitamme. On järkeenkäypää, että jäsenmaat sekä taloudellisia että henkilöstöresursseja vapauttavat Täytyy ottaa myöskin huomioon ne yhteistyörakenteet, jotka mainittiin tässä mietinnössä. Ne täytyy, äh, niiden kapasiteetti kattaa riittävästi. Ja haluaisin muistuttaa parlamentin roolista tässä hyvin tärkeässä asiassa. Meillä on erilaisia pilottihankkeita, jotka ovat tehneet mahdolliseksi rahoittaa tätä koordinointityötä. Ja kaikki tämä on tapahtunut strategian käyttöön antamien varojen kautta. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia näistä tiedoista. Haluaako vielä esittelijä käyttää puheenvuoron? No, mm. En halua mitään lisää tähän enää lisätä siihen verrattuna mitä on sanottu. Ähm, tämän haasteen me voimme voittaa ja mietintö haluaa ei vain kuvailla tilannetta, vaan myöskin antaa ehdotuksia tulevaisuutta ajatellen, eh, joihin voidaan sitten tarttua. Ja näinhän todettiin jo hyvin laajasti ja näinhän valiokuntamme toimiikin. Haluaisin avata mahdollisuuden erityisesti tämän suuren kysymyksen maahanmuuton osalta sille, että jotakin uutta makroalueella voisi syntyä. Tämä on äh, meidän tavoitteemme ja me haluamme rakentaa kokemuksen ja makroaluestrategian sekä yhteistyön välille selkeämmät yhteydet. Merci beaucoup. Kiitoksia. Envivaliokunta lausuntonsa 28. syyskuuta hyväksyä regivaliokunta äänestää mietinnöstään marraskuussa ja minä ehdotan, että tarkistusjättämisen takaraja olisi 13. syyskuuta kello 17. Me siirrymme nyt tarkastelemaan erittäin tärkeää mietintöä, ainakin omalta osaltani. Tämä koskee alueiden ja kaupunkien roolia Pariisin sopimuksen toteuttamisessa – COP21-sopimuksen, siis äh, ilmastosopimuksen, ja tämän mietinnön on koordinaattorimme antanut Angela Valinan vastuulle, joten olkaa hyvä, annan teille puheenvuoron nyt heti. Buenos días. Kiitos, hyvää päivää. Se suuri yksimielisyys, jota on ollut kansainvälisessä tiedotus, joka liittyy ilmaston lämpenemiseen, on todennut, että ihmiskunta on ollut syypää tähän kehitykseen. Ajatellaan tieteellisiä tietoja ja todisteita, joita on päivitän tästä. Ajatellaan myöskin vaikutuksia myrskyllä, kuten Harvi, ja myöskin ajatellaan sellainen il- muita sää ilmaisuja, jotka myöskin tällaista vaikutuksella sillä on yhteiskuntaan, ja ajatellen kestävää kehitystä, joka vaikuttaa myöskin näitä on Houstonissa. Vaikutukset, jotka on ollut näillä tulvilla, ovat vaikuttaneet siihen, eh, miten, johtuneet myös siitä, miten vähän maaperä pystyy ottamaan vastaan vettä. Ja myöskin Texasin yliopisto äskettäin totesi, että on tuhansia hehtaareita alueita eh, kaupungistuneet ja ja tämä tiedot, jotka liittyvät maailmanlaajuiseen lämpenemiseen se vaikutuksen ovat järkyttäviä. Tämä johtaa ihmisten menettämiseen. on myöskin vaikutuksia ympäristöön ja talouteen ja menetyksiä, joita syntyy näillä alueilla. Nämä luvut ovat todella huomattavia. Luonnonkatastrofit, kuivuudet, ilm kun, kun hellealueet ja vastaavat edelleenkin tulevat lisääntymään. Ja niitä ja ilmastonmuutos kaikilla vyöhykkeillä ma- maailmassa vaikuttaa väestöön ja myöskin eri eläin- ja kasvilajikeisiin, koska niillä ei ole riittävästi aikaa sopeutua tähän muutokseen. Tämä väistämättä tulee johtamaan yhä suurempaan ihmiselämän menettämiseen, johtamaan myöskin maahanmuuttokriiseihin, jotka ovat ennennäkemättömiä. Euroopan unionissa on tämä josta väestömuutoksen myöskin Euroopan unionissa ja tämä, mikä tämä valtavan määrän energiaa ja myös vaikutukset, joita ilmastonmuutoksella on alueisiin ja kansalaisiin Euroopan unionissa, ovat väistämättömiä ja tulevat olemaan hyvin vaihtelevia riippuen siitä, mistä alueesta Euroopan unionissa on kysymys. Sen lisäksi myöskin ilmastonmuutos on äh, vaikuttamassa, korostamassa sosiaalisia eroja Euroopan niin sisällä. Tietyt sosiaaliset tietyt alueet ovat vähemmän mm, kärsimässä vaikutusta ja henkilöt, jotka kohtavat näitä vaikutuksia enemmän, ovat henkilöitä, joilla on terveysongelmia, joilla on alhaiset tulot tai jotka eivät pysty liikkumaan. 21. Äh, ilmastokonferenssin yhteydessä, jonka järjestettiin yhdistyneiden kansakuntien puitteissa, joka ilmastonmuutosta. Siellä 129 valtiota hyväksyi äh, Pariisin sopimuksen, jossa luotiin toimenpiteitä, joilla pyritään vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä ja sopeuttamalla myöskin ekojärjestelmiä, joihin vaikuttavat äh, ilmaston lämpeneminen – neljäs eh, marras, marraskuuta 2016. Nämä vaikutukset, jotka liikuttavat teollisuuden tasoon ja pyritään myöskin rajoittamaan tätä kasvua yhteisillä toimilla. Minä toteaisin, että maailmanlaajuiset päästöt, niitä täytyy pyrkiä vähentämään. Tästä haluaisin sanoa, että tarvitaan kehityksen mallia, joka perustuu alhaisiin päästöihin, jotenka meidän tulisi, maiden tulisi vähentää sitä he ja pyrkiä tarjoamaan sellaisille maille, jotka ovat kehittymässä kansainvälistä apua, jotta ne pystyvät sopeutumaan näihin muutoksiin. Täytyy myöskin muistuttaa Yhdysvaltojen epäsuorisesta onnettomasta ratkaisusta vetäytyä tästä Pariisin sopimuksesta – se on toiseksi tärkein hi- hiilidioksidin tuottaja, joka vastaa 15 prosentista päästöjä Kiinan jälkeen, joka vastaa 30 prosentista. Presidentti herra Trump, hänen täytyisi, hän tulee tuota ajattelemaan, että taloudellinen kehitys on tärkeämpää kuin meidän planeettamme terveys. Tämä on hyvin tuntuva kansainvälisen yhteisön kriittiä kohdannut päätös, ja tämä on tulee vaikuttamaan muutoksiin Yhdysvalloissa. Yhdistön kansallisuuden puitteissa kansalliset hallitukset ovat tukeneet eh, kestävän kehityksen tavoitteita suoravaksi 15 vuodeksi, ja tämä katsotaan eh, näissä toimissa keskeistä on myöskin ilmastonmuutoksen torjunta ja tavoitteissa viitataan suoraan niihin välineisiin, jotka täytyy panna toimeen eh, kans- kaupunkien puitteissa. Yksi niistä on tärkeimpiä se, että pyritään välttämään toimenpiteisiin, että pyritään torjumaan ilmastonmuutosta. Se tavoite seitsemän, joka takaa uusiutuvan energiaan, joka on kestävää ja nykyaikaista. 11 tavoite, jossa pyritään saavuttamaan aikaan se, että kaupungit olisivat osallistavia, turvallisia ja kestäviä. Euroopan unioni vastaa yhdestä prosentista maailmanlaajuisia päästöjä ja kolmes neljäsosa näistä syntyy kaupungeissa ja tällä hetkellä se, että on allekirjoitettu tämä Pariisin sopimus, täytyy saada aikaan myöskin asianmukaista politiikkaa kaupungin alueille ja luoda aikaan esimerkki maailmanlaajuisesti. Tämä on meidän mahdollisuutemme meidän kaikkien tulee olla riittävän älykkäitä, jotta voimme edistää sellaiset, ratkaisuja, ovat menestyksekkäitä, ja tämä osaltaan voi edistää kehitystä, parantaa taloutta, parantaa elämän laatua ja kaikkea tätä kestävällä tavalla ja ympäristöystävällisellä tavalla, samoin myöskin siis sekä yhteiskunnassa että taloudessa. Yhdysvaltojen päätös vetäytyä pois tästä ilmastosopimuksesta – on kuitenkin sellainen tilanne, jossa Yhdysvaltain väestö edelleenkin osaltaan voi huomattavasti vaikuttaa ratkaisen aikaansaamiseen. Tavoitteet, jotka Euroopan unioni löi lukkoon ilmasto- ja energiapaketissa, ovat koskevat vuotta 2020 ja pyritään vähentämään 20 prosentilla ilmastokasvun päästöjä verrattuna vuoden 1990 tilanteeseen tarkoitus on saada aikaan energiantuotantoa kestä uusiosta lähteistä lisäämään 20 äh, prosentilla vuoteen 2030 mennessä pyritään vähentämään kasvunikaasujen ja, ja tärkeää on saada, että uusi energian kulutus, joka lisääntyy, sen, tämä uusiutuva energia oli lähtöisin nimenomaan kestävistä lähteistä ja pyritään vähentämään päästöjä 25 prosentilla verrattuna vuoden 1990 tilanteella. Nämä ovat sellaiset tavoitteet, jotka on löyty lukon Euroopan unionin osalta. Toisaalta strategia, joka koskee sopeutumista ilmastonmuutoksen Euroopan unionissa, myöskin lukkoon kahdeksan toimenpidettä, joista en pysty puhumaan tästä enempää, koska en olla pidentää puheenvuoroani. Lanzó en komissio käynnisti vuonna 2008 äh, pormestarien sopimuksen, jossa pyritään vetämään mukaan paikallishallinto, joka vapaaehtoisesti sitoutui saavuttamaan ja ylittämään Euroopan unionin tavoitteet ilmaston kysymyksissä, samoin kuin energiakysymyksissä. Vuonna 2014 tätä täydennettiin aloitteella, äh, joka paran, keskitti nimenomaan toimenpiteisiin, joilla sopeudutaan ilmastonmuutokseen – ja vuonna 2016 syntyi pormestarien sopimus, joka koski ilmastoa ja energiaa, ja allekirjoitetut osapuolet pystyivät tukemaan aktiivisesti sitä, että toteutetaan eh, kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä 40 prosentilla vuoteen 2030 mennessä Euroopan unionissa, ja myöskin sopivat siitä, että pyritään samaan aikaan integroitunut tavoite, jolla tähdätään ilmastonmuutoksen torjuntaan niin että myöskin saman aikaan taataan energian saatavuus, joka on turvallinen, kestävää ja reilusti tuotettua kaikille. Ja tämän vuoden alusta 2017 maailmallisesti pyritään saman aikaan kansainvälinen pormestarisopimus, eh, joka koskee energiaa ja ilmastoa, ja tähän voivat vapaaehtoisesti liittyä muuskin kaupungit, sellaiset, jotka eivät ole Euroopan unionissa, mutta jotka jakavat saman päättäväisyyden tässä taistelussa ja sitoutuvat toimimaan ilmastonmuutosta vastaan. Täältä noin yli 7000 kaupunkia on allekirjoittanut tämän, tämän vuoden 2017 ai, 16 aikana eh, Euroopan unionin kaupunkikehityksen osalta äh, syntyy myöskin Amsterdamin sopimus, jossa määritellään urbaanin agendan tavoitteet, jossa pyritään olemaan ainakaan monen tahon tasoinen uuden tyyppinen hallinto, jonka kautta Euroopan unionin instituutiot, jäsenvaltiot, kaupungit ja muut toimivat, jotka ovat kiinnostuneissa, voivat harjoittaa yhteistyötä. Tässä keskitytään kolmeen välineeseen. Avain on yhteinen politiikassa parantamaan sääntelyä, parantamaan rahoitusta ja parantamaan tuntemusta asioista. Metodologia, jota käytetään, perustuu koulutukseen, jos, jossa on erinäisiä teema-alueita, jotka suoranaisesti koskettavat tai epäsuorasti politiikkaa, joka liittyy ilmastonmuutoksen mukaan luettuna ilma, ilmanlaatu, pakolaiskysymykset, köyhyyskaupungeissa asuminen, eh, kiertotalous, työllisyys ja paikallistalouden eh, kapasiteetin lisääminen, ilmastonmuutos, energia, energiassa siirtyminen uuden tyyppisiin ratkaisuihin ja se, että pyritään sellaisia ratkaisuja kunnioittavat luontoa, kaupunkiliikenne, eh, digitaalinen muutos, älykkäät kaupungit, julkiset hankinnat innovatiivisella ja vastuullisella tavalla. Osapuolet voivat seurata tätä toimintaa eh, Futurium-verkkosivulla, joka on komissiolla. Se on tietysti jollakulla on kiinnostusta tähän asiaan. Tässä paperissa, jota me käsittelemme, siinä pyritään eh, siihen, että Euroopan unioni sitoutuu taisteluun ilmastonmuutosta vastaan ja pyrkii edistämään sellaista politiikkaa, joka osaltaan voivat mahdollistaa sitä, että tehdään asianmukaisia päätöksiä niin, että voimme saada aikaan parannusta kansalaisten elämässä ja että voimme saavuttaa kestävällä tavalla sen, että voidaan taata tuleville sukupolville se, että he eivät saa planeettaa, joka on samassa kunnossa kuin nyt, vaan jopa olisi mahdollista parantaa huomattavasti tämän planeetan tilaa. Kaupungilla on suuri vastuus, mitä tulee ilmaston lämpenemiseen. Ne ovat niitä kohtia, jotka ovat kaikkein haavoittuvimpia mutta samaan aikaan ne ovat myöskin niitä olevan suuri mahdollisuus saada aikaa ratkaisuja. Ajattelen sitä, että suurin osa kasvihuonekaasusta syntyy kaupungeissa. Liikenteen mallit kaupungeissa ja energia, jota käytetään liikenteessä, rakenteiden, rakennusten eristäminen ja jätteiden käsittely, alueiden organisointi ja aluesuunnittelu, ilmanlaatu, säännöt, jotka liittyvät saastumisen tasoon. Nämä ovat kysymyksiä, jotka liittyvät säädöksiin, jotka koskevat kaupunkeja ja alueita. Ja on tärkeää tarttua tähän, jotta saadaan aikaan sellaista politiikkaa, joka tähtää nimenomaan sopeuttamiseen ja vähennetään näitä vaikutuksia. Kysymys on monista sektoreista, tämä koskettaa. Tämä koskee sekä yksityistä että julkista sektoria, ja kaikilla on oikeutetut intressinsä monissa tapauksissa. Niitä täytyy pohtia, niitä täytyy vetää mukaan ratkaisujen kehittämiseen. Vastaus on se, että saadaan aikaan koordinoituja ratkaisuja ja vastauksia, jotka koskevat kaikkia sektoreita sekä horisontaalisesti että päinvastaisen suuntaan on hyvin tärkeää. Tämä ensimmäinen keskustelu merkitsee sitä, että kaikki ajatukset ovat todellakin tervetulleita ja varmastikin hyvin välttämättömiä, meidän täytyy muistaa, että ilmastonmuutos ei tunne poliittisia ideologioita. Me kaikki olemme samassa veneessä. Tässä kertomuksessa keskitytään kolmeen pääelementtiin. Siihen, että luodaan puitteet, jotka ovat välttämättömät sille, että voidaan toimia ilmastonmuutosta vastaan. Ja sitä määritellään politiikat, joita voidaan soveltaa alueilla ja kaupungeissa – ja kolmanneksi, että tehdään suosituksia Euroopan unionin politiikoista ja ennen kaikkea kohesiopolitiikan suuntaan. Minä uskon, että määrittääksemme puitteet toiminnalle olisi välttämätöntä saada aikaan alueellisia ja valtiollisia tavoitteita, joilla pyritään vähentämään alueellisia päästöjä, mitä tulee nimenomaan kasvihuonekaasuihin, ja pyrkimään kohti vähähiilisyyttä ja myöskin lisäämään kest- uusiutuvan energian käyttöä ja myöskin vähentämään energiakysyntää. Täytyy saada aikaan pääs- hiilin, hiilen päästöille asianmukaiset hinnat ja myöskin ottaa huomioon tämä fossiilisen polttoaineen käytössä, ottaen kuitenkin huomioon se, että on katsottava, mikä on tilanne, työllisyyden kannalta tilanne niin, että tämä siirtyminen olisi ei pelkästään kestävä ympäristöllisesti, vaan myöskin sosiaalisesti. Täytyy katsoa rahoitusta ja myöskin tilannetta koko yhteiskunnan kannalta. Olisi myöskin välttämätön sanakaan johdonmukaisuutta eh, ympäristöpolitiikan ja muiden politiikan alueiden välillä, ottaen käyttöön sopeutumisvälineitä politiikoissa ja Euroopan unionin ohjelmissa, on välttämätöntä saadaankaan täydentävyyttä poliittisissa vastauksissa, jotka koskevat ilmastonmuutosta sekä vähentäminen että sopeuttaminen. Ja nimenomaan vähentämisestä täytyy olla tavoitteena se, että reagoidaan ilmastonmuutoksen syihin vähentäen kasvihuonekaasujen päästöjä ennen kaikkea vähentämällä energian kulutusta ja parantaen energiatehokkuutta ja lisäämällä uusiutuvan energian osuutta ja toisen sopeutumisen tavoitteen täytyy olla se, että ottaa huomioon ne ilmiöt, jotka voivat olla myönteisiä ilmastonmuutoksessa tarttujen myöskin sellaisiin toimenpiteisiin, joilla pyritään välttämään sitä, että vähennetään mahdolliset vahingot, tai mahdollisimman vähäiseksi mahdollisimmat vahingot. Ja tämä liittyy myöskin, sen katsotaan jäteitä, kaupunkisuunnittelua ja myöskin alueiden suunnittelua niin, että voidaan puhuttua ruuhkautuneeseen, tukkautumiseen kaupungeissa ja ottaa huomioon myöskin erilaiset mahdollisuudet, mahdollisuudet joilla voidaan taata se, että nämä välineet tulevat tehokkaasti ottaen huomioon hallintoa, tietoisuutta, suunnittelua, taloutta, seurantaa ja arviointia. Kaikki tämän sen tulisi olla autonomi lähestymistapa, ja joka ottaa huomioon myöskin tällaisen siirtymissä, siirtyvän äh, lähestymistavan asian, joka huomioon myöskin äh, erilaiset rakenteelliset muutokset, ilmastonmuutokset, jotka liittyvät myöskin äh, kulutukseen, ja myöskin instituutioihin ja politiikkoihin, jotka toimitaan käytännössä politiikka ovat ajankohtaisia, myöskin elämäntapoihin ja myöskin ajattelutapoihin. Tärkeää on myöskin ottaa huomioon se, että pitää olla tietoisuutta ja että kansalaiset ovat osallisia ja tietoisia hankkeista, joihin on ryhdytty ja ajatellen myöskin sitä, että on välttämättä saada aika rakenteellisia muutoksia. Kaupunkien ja alueiden osuus on tärkeä, jotta voidaan saada aikaan aktiivisia ja tehokkaita politiikkoja ja myöskin toimenpiteiden rahoitusvaikutus, joka liittyy ilmastonmuutokseen, olisi tärkeässä aika myöskin alueellista yhteistyötä, jotta saadaan aikaan yhteisiä toimia ja myöskin vetää mukaan tähän sukupuolinäkökantaa. Euroopan unionin ennen kaikkea kohesiopolitiikan osalta on tärkeää, että ilmastotavoitteet otetaan huomioon myöskin tulevissa rahoituspuitteissa, monivuotisissa rahoituspuitteissa, jotta voidaan taata se, että Euroopan unionin kustannu- rahoitukset osaltaan erityisesti tukevat tuntuvalla tavalla – Yksi minuutti. Kiitos puheenjohtaja. Niin, että voidaan saavuttaa tavoitteet ympäristön osalta Euroopan unionissa, jotka voisivat olla huomattavasti kunnioittavaisempia kuin ne tavoitteet, joita asetettiin Pariisin ilmastosopimuksessa. Kohesiopolitiikan osalta täytyisi ottaa huomioon tätä, nimenomaan pyrkiä vähentämään ja ilmastonmuutosta ja myöskin saman aikaan sopeutumista, mutta lopuksi olisin sanoa yhdellä esimerkillä lopuksi sitten esimerkki, joka on huonoa suunnittelua ja koordinoitin puutetta yhden ajatuksen osalta, ajatuksen osalta, joka on erittäin myönteinen. Selvästikin tämän kertomuksen puitteissa sen aluetulma on hyvin kattava. En, minä haluaisin sanoa, että kuitenkin on välttämätöntä, että otetaan huomioon hyvin tärkeintä näkökantoja, eli täydentäen tätä ottaisin esimerkin, joka ottaisin mitä ilmastonmuutta. Puisque nous devons tenir le temps. Meidän täytyy nyt ottaa huomioon aikarajat ja myöskin tulkkauksen aiheuttamat rajat. Ja uskoakseni varmasti hyvin ymmärsimme jo, mikä oli teidän mietintönne ajatus tämän hyvin yksityiskohtaisen puheenvuoron myötä. Mm. Eh, marraskuussa mietintöluonnos tullaan esittelemään valiokunnalle. Paljon kiitoksia. Ähm, Marias Kierki, olkaa hyvä. Thoughts on the report. Hyvät kollegat, muutamia ajatuksia tästä mietinnöstä. No minusta tässä mietinnössä nyt ei tarvitse vastata kaikkiin kysymyksiin ilmastonmuutoksessa, vaan minä keskityn tässä todellakin kaupunkeihin ja alueisiin ja ilmastonmuutokseen. Tässä on kysymys niin kutsutusta COP29, jossa halutaan, että alueet lisäävät toimintaansa. Joten minä keskityn tässä kohesiopolitiikkaan, koska kohesiopolitiikalla on tärkeä rooli ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa – Eh, tukemalla toimia, jotka liittyvät eh, suoraan tai epäsuoraisesti ilmastonmuutokseen. Ensimmäinen on tavoite neljä, joka liittyy tähän ei-hiiliseen sektoriin. Toinen on temaattinen tavoite viisi, jossa edistetään eh, ilmastonmuutosten vastainen taistelun riskinarviointia. Sitten tavoite kuusi, jossa halutaan ylläpitää ja parantaa ympäristöä ja sen lähteitä. Viime kesänä saimme esityksen aiheesta. Valiokunnassa noin 56 miljoonaa on nyt sidottu ilmastonmuutostoimiin. No, riittääkö tämä? Ei minusta, ei riitä, mutta minä uskon, että näillä tuilla on kuitenkin merkittävä rooli ja niin siihen meidän täytyy keskittyä. Siksi olisin valmis keskustelemaan lisärahoitusvälineistä, ja joilla voitaisiin rahoittaa projekteja, joilla pyritään taistelemaan ilmastonmuutosta vastaan. Ja luonnollisesti me EPPssä vastustamme sitovia tavoitteita ilmastokysymyksissä, varsinkin alueellisella tasolla. Tämän sanottu, niin odotan mielenkiinnolla yhteistyötä jotta voidaan äh, saada tämä mietintö valmiiksi ja että voidaan välttää päällekkäisyyksiä. Kiitos. Merci beaucoup. Pour... Paljon kiitoksia SLD-ryhmän puolesta Louis-Joseph Moscou. Le changement climatique... Euh, Ilmastonmuutos on monimutkainen kysymys, jolla on vaikutuksia koko planeetan olemassa olon kaikkiin tasoihin. Se vaikuttaa globaalilla tasolla köyhyyteen, talouden kasvuun, kestävään kehitykseen, resurssien jakoon ja niin edespäin. Me tarvitsemme siis ratkaisuja ja yhteistyötä kaikilla aloilla. Kehityksen alalla on erittäin kiire ryhtyä ilmastonmuutosta hillitseviin ja vähentäviin toimiin. Olen sitä mieltä, että tässä yhteydessä koulutus, luonnontieteet, yhteiskuntatieteet voivat vaikuttaa poikkeuksellisella tavalla ilmastonmuutoksen globaalisti. Uskon, että koulutus on myöskin ratkaisivia asioita ilmastonmuutoksen vastustuksessa globaalisti. Nuorten täytyy ymmärtää, mitä planeetan lämpeneminen tarkoittaa. Meidän täytyy rohkaista heitä muuttamaan asenteitaan ja ajatuksiaan liittyen ilmastonmuutokseen koulutusohjelmien ansiosta ja kestävän kehityksen ansiosta me voimme päästä tärkeään tulokseen. Me voimme asettaa koulutuksen keskiön tärkeämpään rooliin ilmastonmuutostyössä maailmanlaajuisesti. Tämänkaltaiset ohjelmat auttavat eh, ihmisiä ymmärtämään planeetan lämpenemisen ilmiötä ja eri tematiikkoja. Jotta pääsisimme tähän, meidän täytyy kasvattaa jäsenmaiden kapasiteettia tarjota koulutusta ilmastonmuutoksen alalla laadukasta sellaista. Meidän rohkaista uudenlaisiin pedagogisiin ratkaisuihin, äh, temaattisiin malleihin ja kouluissa meidän täytyy kasvattaa ihmisten tiedostamista ilmastonmuutoksen suhteen ja luoda erityisiä koulutusohjelmia median ja muiden kumppanuksen kautta. Hyvä puheenjohtaja, haluaisin muistuttaa siitä, että äh, kollega Vendan Sila olisi tämän puheenvuoron halunnut käyttää, mutta kun hän ei ole paikalla, minä teen sen hänen puolestaan. Kiitoksia. Paljon kiitoksia. ALDE-ryhmän puolesta. Varjoesittelijä paikalla, haluatko joku käyttää puheenvuoron, olkaa hyvä. Um. Meidän varjastelemme Takkulan nimissä olemme kokeneet viimeisten päivien ja viikkojen aikana hyvin vahvoja monsunisateita e, Etelä-Intiassa ja eilen näitä äh, vahvoja hurrikaaneja Karibialla ja USAssa. Samanaikaisesti äh, sateen puute ja kuivuus äh, Itä-Afrikassa on johtanut äh, ihmisten nälänhätään ja, ja, ja siihen, että he lähtevät pois alueeltaan. Nämä ovat radikaaleja olosuhteita, jotka johtuvat globaalista ma- maapallon lämpenemisestä. Ja sen vuoksi meidän on tehtävä jotakin ilmastonmuutokselle. Pariisin sopimus on maailman ensimmäinen kattava ilmastosopimus, jolla on korkea kunnianhimon taso. Ja menemättä kuitenkaan yksityiskohtiin, minusta on hyvä siirtää nyt käytäntöjä käytäntöön näitä äh, asioita. Trump äh, haluaa kiistää koko tämä ilmastonmuutoksen ja vetäytyy sopimuksesta ja tällä ei ole mitään tieteellistä perustaa. Meidän täytyisi ehkäpä miettiä muunlaisia argumentteja niin, että voisimme pyrkiä äh, ponnistelemaan kasvihuonekaasujen päästöjen vähentämiseksi. Meidän täytyy työskennellä Pariisin sopimuksen puolesta. Se, mikä on hyväksi alueelliselle ympäristölle, kaupungeille ja muille, on yleensä hyväksi myös globaalilla tasolla, joten meidän täytyy jatkaa keräämällä tietoihin perustuvaa, faktoihin perustuvaa tietoa mutta meidän tulisi myös motivoida kaikki kansalaiset kaupungeissamme ja alueillamme työskentelemään paremman, turvallisemman ja äh, paremman ympäristön puolesta. Haluaisin myös kehottaa, äh, että äh, ryhdytään toimenpiteisiin, jotta oltaisiin paremmin valmistautuneita myrskyihin ja tulviin, koska niitä tulee tulemaan esiintymään jatkossa useammin. Globaalinen lämpö Peneminen tapahtuu, vaikkakin Pariisin sopimus täytäntöön pannaan. Ja meidän täytyy muistaa, että tässä, tähän liittyy paljon haasteita. Ja henkilökohtaisesti haluaisin vielä lisätä, että ne ponnistelut, joita me voimme ja joita pitäisi tuoda esiin tässä mietinnössä liittyvät urbaaniin agendaan, koska esimerkiksi energia kuuluu niihin asioihin, joissa kumppanuudet toimivat jossa on rahoitettu innovatiivisia ratkaisuja, joten toivon, että esittelijä ottaisi tämän mukaan mietintöönsä. Kiitos. Merci beaucoup. Paljon kiitoksia ähm, vihreiden puolesta. Kiitos puheenjohtaja. Kaksi kolmesta Euroopan kansalaisesta elää kaupungeissa neljä viidesosaa energiasta kulutetaan kaupungeissa ja suuri osa saastumisesta syntyy kaupungeissa, joten kaupungeissa on aloitettava toiminta. On selvää, että politiikka päättää siitä, saammeko planeetallemme luotua turvallisuuden. Pariisin sopimuksessa ensimmäisen kerran kaupunkien tehtävät mainitaan. Euroopan unioni ja jäsenvaltiot ovat sitoutuneet äh, siihen, että pitkällä tähtäyksellä 20 prosenttia rahoituksesta osoitetaan näille ongelmille. Ilmastonmuutokseen liittyvät toimenpiteet ovat tulevat viemään neljäsosan kohesiorahoituksesta. Se merkitsee sitä, että on esittävä kysymys siitä, ovatko nämä varat tilanteessa, jossa niitä käytetään kohdennetusti. Tavoitteet pitää määritellä hyvin täsmällisesti ja ryhtyä asianmukaisiin hallinnollisiin toimiin, jotta varoja ei lasketa kahteen tai kolmeen kertaan. Kohesio ja muiden rahoitusvarojen täytyy liittyä myöskin niihin tehtäviin, joita jäsenvaltioilla on vuoden 2030 tavoitteiden saavuttamiseksi, joten kuntien tulisi päättää paikan päällä, miten näitä varoja käytetään toimenpiteisiin paikan päällä. Meidän tulisi saada aikaan tehokkaampaa varojen käyttöä. Ehkä ne kunnat, jotka ovat kaikkein tehokkaimpia, voisivat saada jonkinlaisen erityisen kunniamaininnan tai vastaavan pitäisi saada aikaan kannustimia. Potentiaali, joka alueilla on, on jotakin sellaista, mikä pitäisi täysin hyödyntää. Alueiden ei tulisi pelkästään panna toimeen niitä suuntavivoja, joita kansalliset hallitukset päättävät, vaan niin tulisi myöskin vastuullisesti kantaa osansa ohjelmista paikan päälle. Tämä liittyy siis nimenomaan liikenteen sektoriin tai energiasektoriin. On tärkeää, että tapahtuu vaihtoa, joka liittyy nimenomaan hyviin kokemuksiin, että tarvitaan yhteistyötä eri alueiden kesken ja että että yhdessä myöskin pyritään huolehtimaan erilaisten ohjelmien rahoittamisesta. Jatkussakin ilman energia-alan vallankumousta me tulemme pääsemään eteenpäin. Perne tulisi pitää mielessä pelkästään uusiutuva energia, vaan hyvin hajautetusti käyttää energialähteitä. Jokaisen energian käyttäjän täytyisi itse pystyä myös tuottamaan energiaa. Ja hänen pitäisi myöskin päästä tällaisiin energian jakeluverkkoihin. Vihreällä energialla tietysti täytyisi olla etusija-asema. Mitä sitten tulee talo- teollisuuteen. Meidän tulisi saada mahdollisuus tällaiseen vihreään siirtymään, siirtyä vihreään siirtymään. Ja siksi onkin tärkeää, että tiede vedetään mukaan. Tekni, tekninen edistys pitää ottaa huomioon. Ja lopuksi haluaisin myöskin puhua sitten ulkoisista elementeistä, vaikkakin tämä mietintö tulee koskettamaan pelkästään kaupunkeja, mutta eiväthän kaupungit ole olemassa yksinään. Meidän täytyisi hiilestä siirtyä nykyaikaisempaan talouteen. Meidän olisi pidettävä mielessämme, että nämä näkökannat täytyisi pitää myöskin näköpiirissä, eikä pelkästään käytettäisi eurooppalaisten tukien saamiseen näitä asioita. Paljon kiitoksia. Sänden varjoesittelijä ei paikalla. Me kuulemme nyt regiopääosaston Sandersia. Onko hän paikalla? Rosa, sinähän et saanutko vielä puheenvuoron? Roselemma, ole hyvä. Grazie, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. COP21 ja kohesiopolitiikka on asia, joka minua hyvin paljon kiinnostaa, kuten koko viiden tähden liikettä. Ähm, kollega Vallinen äh, mietintöluonnos pohtii äh, vaikutuksia, joita on COP21 kokouksella ja myöskin äh, tarjoaa pohdintoja tästä ähm, viiden tähän liittyen olen sitä mieltä, että me emme voi tyytyä vain Pariisin sopimuksiin. Me olemme tietoisia siitä, että ilmastonmuutos on ongelma, mutta meidän täytyy reaalitalous ottaa huomioon. Asiat eivät muutu hetkessä. Tietenkin tahtoa muutoksen eli paradigmojen tarvitaan kipeästi. Me haluamme vähentää tuhoja, se on strategiamme. Me haluamme tunnistaa keinot pysyä alle kahden asteen lämpenemisessä globaalisti ja eri jäsenmaissa toimia tulisi paremmin toimeenpanna ja vahvistaa, että pääsemme tähän tavoitteeseen, sillä tällä hetkellä lämpeneminen vastaa yli kahta astetta. YK on luonnonkatastrofien vähentämisen ryhmä on todennut, että on toimittava heti äm, vuoden 1995 kokouksesta, ensimmäisestä kokouksesta lähtien. Kaikkein suurimmat katastrofit olivat hurrikaaneja, tulvia, lämpöaaltoja ja muita luonnonkatastrofeja, jotka liittyvät ilmaston lämpenemiseen. Ähm, meillä on ollut ähm, valtavat määrät menet ihmisen kieltämän tämän ja myöskin tämän lisäksi 4,1 miljoonaa ähm, kotinsa menettänyt luonnonkatastrofeissa. Mitä me voimme sitten tehdä? Ennen kaikkea Euroopan unionin meidän pitäisi sitoutua realistiseen vähän hiilistymispolitiikkaan ja todellakin turvautua uudistuviin energian lähteisiin. Ähm, ne, jotka kriittisesti ovat halunneet poistua äm, COP21 koko sopimuksesta ovat näin tehneet, mutta meidän pitäisi tarkastella sitä, mitä meillä kotona tapahtuu Euroopassa. Äm, erät kukaan ei puhu se vastaan, että ei saa fossiilisia polttoaineita rahoittaa. Meillä on myöskään meren kritiikkiä, eikä kukaan ole sanomassa Ähm, että komissio ei äh, saastuttavia teollisuuden aloja tai vanhanaikaisia, kuten terästeollisuutta äh, Tarantossa kritisoi. Ennen kaikkea meidän pitäisi äh, tunnistaa se, mitä itse teemme ja mitä voisimme tehdä mitä voisimme muuttaa. Kohesiopolitiikkaan liittyen, miksi emme ajattelisi esimerkiksi konkreettista päästöjen vähentämistä ähm, jokaisen operatiivisen ohjelman tulosindikaattorina. Meillä pitäisi olla todellakin johdonmukainen lähestymistapa ähm, hiilittömyyteen siirtymisen alalla pitkällä aikavälillä Pariisin sopimuksen mukaisesti. Tämä ei tarkoita sitä, että me poistumme kaiken hiilen. Tämä tarkoittaa sitä, että äm, hiilipolttoaineet, kaikki fossiiliset polttoaineet, myöskin kaasu, äh, että niistä luovutaan. Me tarvitsemme äm, loistavan strategian, joka sisältää erilaisia realistisia fossiilista polttoaineista poistumiseen tähtäviä strategioita ja muita strategioita, ja tämä liittyy myöskin 2020 jälkeisen strategian ja tulisi yhdistää siihen ennen kuin on aivan liian myöhäistä. Kiitoksia. Paljon kiitoksia. Olisin todellakin ollut väärässä, ellen teille olisi huomannut antaa puheenvuoroa. Ähm, ympäristö- ja alue, asioiden pääosastojen edustajat ovat täällä. Nyt annan äh, aluepääosastolta vai ilmastopääosastolta ensin. Te voitte itse päättää, kuka ensin puhuu. Niin, meillä on eri pääosastoja, ehkäpä eri henkilöitä, mutta mehän edustamme kaikki komissiota. Paljon kiitoksia puheenjohtaja ja paljon kiitoksia Ähm, esittelijälle, Angela Vallinalle. Nyt on puhumaan englantia. Think the world can... Minä, minusta äh, tässä pitää voida uskoa siihen, että EU lähtee vahvasti johtamaan äh, taistelua ilmastonmuutosta vastaan. Se, mitä me yritämme nyt tulevina kuukausina tehdä, on, että pyrimme vahvistamaan meidän kumppanuuksiamme ja luomaan uusia kumppanuuksia ja liittoja. Ensi viikolla Montrealissa EU yhdessä Kiinan, Kanadan ja muiden maiden kanssa tulee nimenomaan vahvistamaan meidän linjauksiamme ilmastonmuutoksessa. Kuten täällä jo sanottiin, ilmastonmuutos ja sen vähentäminen täytyy, se täytyy tehdä kaikilla tasoilla. Pariisin sopimuksessa todettiin paikallisviranomaisten ja kaupunkien rooli tässä, jotta voitaisiin vähentää päästöjä ja lisätä tavallaan vastustus vaikuttajakykyä ja, ja lisätä yhteistyötä. No, kolikolla on aina kaksi puolta, joten todellakin kaupungeilla on hyvin paljon haasteita. Täällä on jo mainittu lämpöaalot, kuivuus, tulvat. Jotkut esimerkit tietystä maista – ovat antaneet esimerkkiä siitä, miten todellakin ilmastonmuutoksen vastaisesta taistelusta voidaan tehdä myös jo ihan kannattavaa bisnestä. Esittelijä puhui tässä myös kaupungin johtajien liitosta ja 7500 kaupunkia on liittynyt tähän sopimukseen. Noin 900 kaupungista on jo ryhtynyt tai on jo laatinut tällaista sopeutumisstrategiaa. Meillä on 24 jäsenvaltiota, joilla on kansalliset sopeutumisstrategiat, joten tämä on erittäin hyvä tulos. Jos teitä kiinnostaa nämä esimerkit näistä kaupunginjohtajien sopimuksesta, niin se löytyy meidän verkostamme. Mutta toki lähetämme sen myös mielellämme teille. Mitä tulee tähän kaupunginjohtajien suunnitelmaan, niin se on oikeastaan tästä hyvin paikallisesti sitoutunutta toimintaa, koska jokainen kaupunki itse määrittelee ne ponnistelut, mitä se haluaa tehdä. Ja edustaja Valila mainitsi vuoden 2030 sitoumukset, mutta meillä on jo hyviä tuloksia. 27 prosenttia oli se mitä vuonna 2013 kaupungit olivat saavuttaneet, mutta eh, nyt eh, se on noussut jo huomattavasti ja ylittää EUn tavoitteet. Täytyy myös mainita, että tämä liitty, liitto eh, kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimus on johtanut siihen, siihen että mukaan on saatu nyt myös, äh, tai siis se, että toimitaan yhdessä myös YK ilmastosopimus ja tavoitteiden kanssa. Ja että tässä COP-sopimuksessa nyt pyritään sitten äh, parhaisiin tavoitteisiin. Vuonna 2018 YK FCCC pyrkii saamaan aikaan äh, yhteistyötä kaikkien eri osapuolten kanssa ja katsoa, miten tämä kollektiivinen prosessi vaikuttaa tähän lämpötilatavoitteeseen. Tässä tullaan myös keskittymään erityisesti näihin kuuteen arviointiraporttiin kaupungeista. Ne ovat erillisiä raportteja kaupungeista ja ne tehdään tähän seitsemänteen äh, raporttiin, mutta sen aikataulusta me emme vielä tiedä. Lyhyellä aikavälillä on tärkeää se, että paikallinen toiminta tukee kansallisia äh, pyrkimyksiä ja että täytäntöön pannaan nämä kansallisesti määritellyt tavoitteet. Ja kehottaisin kaikki, jotka tulevat kaupungeista tai alueelta, että liittyisitte tähän kaupunginjohtajien tekemään sopimu- ilmastosopimukseen, koska tämä on erittäin tärkeä Pariisin sopimukselle. Täällä mainittiin myös, että osa EU-rahoista on jo sidottu tähän Pahoittelen minun pakko keskeyttää teidät. Me olemme hyvin myöhässä aikataulussamme. Voisitteko parilla sanalla tehdä yhteenvedon? Just to say in the... Joten EU-rahoituksesta ja varoista, niin eh, meillä on jo eh, varoja, joilla tuetaan kaupunkeja ja tuetaan kaupunkeja järjestämään itsellensä investointeja. Ja lopuksi vielä tämän päivän haasteellisessa poliittisessa ilmastossa, ottaen huomioon myös USA-näkemyksen, niin kaupungit, alueet, ovat, ja alueet ovat hyvin tärkeitä. Niillä on tärkeä rooli tässä, jotta voitaisiin myös nostaa kunnianhimon tasoa. Ja haaste, joka meillä on edessämme, on valtava, mutta me kykenemme siihen ja osoittamaan sitten joskus, että me olimme oikeassa. Je vous remercie. Kiitoksia. Me olemme nyt käyneet ensimmäisen keskustelun asiasta ja me tulemme mietintöluonnoksen yhteydessä marraskuussa kuulemaan kollegan puheenvuoron uudelleen. Keskustelu oli hyvin rikasta. Haluaisin kollegamme Valinaa lämpimästi kiittää tästä hyvin yksityiskohtaisesta esityksestä, joka antoi meille käsityksen siitä, että me voi onnistua saavittumaan, saavuttamaan COP21 tavoitteita, elleivät kaupungit ole hyvin vahvasti mukana. Se, mitä sanoit, osoitti tämän selvästi ja meidän täytyy vielä hiukan enemmän ohjata sääntöjämme tähän suuntaan. Paljon kiitoksia ja päätän kokouksen tähän. Ja nyt pyydän, että ne, jotka osallistuvat koordinaattorinen kokoukseen, jäävät paikalle. Pyydän muita poistumaan salista ja kiinnitän huomioon siihen, että meillä on kaksi kuulemista. Tänä iltapäivänä ensimmäinen tilintarkastustuomioistuimen kanssa ja toinen äh, komission aluepolitiikan pääosaston Mark Lemaitron kanssa. Varmaankin kollegoilla on hyvin paljon kysymyksiä hänelle esitettävänä ja mielenkiinnolla niitä tulemme kuuntelemaan. Paljon kiitoksia ja äh, tapaamme iltapäivällä ja kiitokset vielä komissiolle näistä vastauksista.